Dear members, dear... Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat. Hyvää iltapäivää teille kaikille. Minulle on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi tähän kuulemiseemme, jonka aiheena on Schengenin yhteistyö, tämä päivä ja tulevaisuus. Ajatellen hetkistä pakolais- ja maahanmuuttokriisiä Euroopassa jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin palauttaakseen rajavalvontaa Schengenin sisärajoille. Täällä on sanottu jopa, että nyt ollaan Schengenin lopussa tai että Schengeniä täytyy täysin uudistaa. Samalla on tapahtunut muutakin kehityskulkua tässä. Tänä päivänä järjestämme kuulemisen jossa käsitellään monia näitä avainkysymyksiä. Meillä on uusi raja- ja rannikkovartiostovirasto, joka on nyt perustettu, ja Schengenin arviointimekanismi on ollut nyt käynnissä jo lähestulkoon kaksi vuotta. Suunnitteilla on uusi informaatiojärjestelmä rajaa valvontaa ja turvallisuutta varten. Ja tämän päivän kuulemisessa on tarkoitus tarkastella tämänhetkistä Schengenin alueen tilannetta ja kertoa parlamentille ja suurelle yleisölle tapahtuvista uudistuksista. Korkean tason kutsuvieraat muista toimielimistä samoin kuin eri muilta tahoilta ovat hyväksyneet kutsumme tänne ja he tulevat esittelemään meille tutkimuksensa. Aluksi, aluksi haluaisin sanoa, miten vakavasti Lebe-valiokunta ottaa tämän Schengen-kysymyksen. Pari viikkoa sitten koordinaattorit päättivät äh, perustaa äh, työryhmän, jossa käsitellään nimenomaan Schengenin äh, uudistusta ja sen puheenjohtaja on nyt täällä paikalla tässä. Hän tulee myös kertomaan Schengenin suurimmista haasteista ja tarpeista lisätä parlamentin valvontavaltaa. Odotamme innolla myös työryhmän puheenjohtajan näkemyksiä. Jokaisen kolmen iltapäivän session jälkeen meillä on vastaus- ja kysymyshetki. Jäsenet voivat esittää kysymyksiä. Muistakaa, että tämä tilaisuus lähetetään myös vero, verkossa ja kaikki puheenvuorot äänitetään. Valitettavasti meillä ei myöskään ole tulkkausta suomeksi, koska täällä ei suomalaiskollegoja ole paikalla. Haluaisimme tämän kertoa suomalaisille kuulijoille. Komission jäsen Avramopoulos ja Slovakian sisäministeri herra Kalinak valitettavasti joudut, joutuvat lähtemään heti omien puheenvuorojensa jälkeen pois. On äärimmäisen tärkeää, että olette päässeet paikalle, joten hieman tulen uudelleen järjestelemään tätä ohjelmaa, joten heti teidän puheenvuorojenne jälkeen meillä on kysymys- ja vastaussessio. Ja sitten te voitte lähteä omiin muihin kokouksiin. Toivottavasti, toivottavasti tällainen järjestely sopii teille kaikille. Näillä pienillä muutoksilla nyt aloitamme ensimmäisen paneelin. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi komission jäsen Avramopoulos. Maaliskuussa komissio esitteli tiedonantonsa, jonka otsikkona oli Paluu Schengeniin. Ja nyt tässä on kulunut kuusi kuukautta kuulemisen tausta-asiakirjoista voitte, voitte löytää komission tiedonannon ja sen jälkeen kun komission jäsen on puhunut, hän voi vastata muutamiin kysymyksiin ja sitten hän joutuikin paistu, poistumaan täältä, mutta komission edustaja Rupaik tulee jäämään tänne paikalle ja hän vastaa sitten yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Pitemmittä puheitta annan puheenvuoron komission jäsen Dimitrios Avramopoulosille. Olkaa hyvä. Uh, Thank you, eh, Claude. Kiitokset, Claude. Olen iloinen voidessani jälleen olla täällä tänään. Tämä on jo toinen kerta saman päivän sisään. Ja tässä vieressäni istuu sisä- ja oikeusasioiden puhe, neuvoston puheenjohtaja herra Kalinak. Olen iloinen siitä, että järjestitte tämän kuulemisen, jossa käsitellään Schengeniä. Tämä tulee kyllä todella oikea-aikaisesti nyt. Schengen, niin kuin parlamentissa on useaan otteeseen sanottu, on Euroopan yhdentymisen konkreettisin menestys. Schengen symbolisoi sitä, että ollaan ja myös tunnetaan itsemme eurooppalaiseksi. Tämä pätee yrityksiin, opiskelijoihin, kaikkiin Niihin, jotka haluavat vapaasti ja nopeasti liikkua Euroopan unionissa ilman sisäisiä rajatarkastuksia. Tämän lisäksi Schengen symbolisoi myös luottamusta. Luottamusta jäsenvaltioiden välillä. Ne luottavat siihen, että niiden ulkorajojen valvonta on vahvaa ja poliisiyhteistyö todella toimii. Tällä hetkellä, kuten tiedätte, Schengen on paineen alla – koska järjestelmissämme on heikkouksia, jotka ovat nyt tulleet ilmi niin maahanmuuton, maahanmuutto kuin turvallisuuskriisin myötäkin. Mutta nimenomaan juuri nyt meidän täytyy turvata Schengenin toimiminen. Nyt ei ole oikea aika pitää Schengeniä selvyytenä. Tämän vuoksi meidän täytyy palauttaa luottamusta ja päivittää maahanmuutto, turvallisuus ja rajavalvontajärjestelmämme. Ja tämä täytyy tehdä uskottavalla ja kestävällä tavalla. Euroopan raja- ja rannikovartiostoviraston käynnistäminen on todella historiallinen ja urauurtava menestys. Tämä oli yhteisponnistus Euroopan parlamentin, komission ja neuvoston toimesta hyvin lyhyellä, lyhyessä ajassa, vain yhdeksän kuukauden aikana tämä toteutettiin. Mutta kaikki ponnistelumme viimeisten puolentoista vuoden aikana ovat keskittyneet tähän. Haluan puhua tästä erittäin selkeästi teille. Schengenin normaalitoimintaan palaaminen on prioriteetti tälle komissiolle. Ja olen varma, että parlamentti jakaa tämän saman ajatuksen. Tämän vuoksi komission säännönmukaisen raportoinnin lisäksi, raportointi, jota teemme niin neuvostolle kuin parlamentillekin, uskon, että julkinen poliittinen keskustelu oli todella tarpeeseen. Ja haluaisin vielä kerran kiittää tästä kuulemistilaisuudesta. Valitettavasti en voi tänään olla paikalla pitkään. Minun täytyy lähteä oikeus- ja sisäasioiden kokouksen neuvostokokoukseen Luxemburgiin yhdessä kollegani kanssa, mutta tulen kyllä seuraamaan keskustelujanne ja johtopäätelmiä tarkasti. Puheenjohtaja, haluaisin muistuttaa teille muutamia, muutamista tosiasioista. Missä, mikä on tämänhetkinen tilanne? Haluaisin aloittaa tässä toistamalla sen, että komission tavoitteena on edelleen se, että palataan normaalisti toimivaan Schengeniin ja luovutaan kaikista sisäisistä rajatarkastuksista mahdollisimman paljon. Kaikki toimet ovat rakentaneet mahdollisuutta palata uskottavalla ja kestävällä tavalla Schengenin normaalitoimintaan. Minun ei tarvitse teille varmaankaan muistuttaa teille niistä haasteista ja olosuhteista, jotka ovat asettaneet merkittävää painetta jäsenvaltioiden hartioille ja kokonaisuudessaan Schengen-järjestelmään. Tässä on otettu uudelleen käyttöön useissa jäsenvaltioissa sisäiset rajatarkastukset. Haluaisin kuitenkin muistuttaa myös siitä, että nämä rajavalvonnat Euroopan unionissa, niin ne täytyy olla kohdennettuja ja laajuudeltaan, ajaltaan ja paikaltaan rajoitettuja. Aivan niin kuin syyskuun lopun raportissamme sanotaankin, nämä tässä tullaan pitämään suosituksen ehdoista, eli tämä rajoitetaan vain välttämättömään ja tämä suhteutetaan siihen uhkaan, jota laittomien maahanmuuttajien toissijaisen, toissijainen muuttoliike asettaa turvallisuudelle Euroopan unionissa. Kuitenkaan me emme millään tavalla halunneet ennalta arvioida neuvoston tekemää päätöstä, komission ehdotuksesta tehtävää päätöstä. Ajatellen suositusten asettamaa kuuden kuukauden määräaikaa tässä. Jos on tarvetta pidentää nykyisiä väliaikaisia sisäis- sisärajojen tarkastuksia. Meidän kaikki toimemme liittyvät toisiinsa ja kulkevat käsi kädessä. Prioriteettimme niin maahanmuuton kuin tur- turvallisuuden osaltakin liittyvät siihen, miten hallinnoimme ulkoisia rajojamme ja millä tavalla me turvaamme Schengenin toiminnan, koska Schengen ei voi olla olemassa ilman tehokasta ulkorajojemme hallinnointia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän pitäisi sulkea ulkorajamme, jotta sisärajat voitaisiin pitää auki. Me emme rakenna mitään Eurooppa-linnaketta, emmekä ikinä salli sitä, että Euroopasta tulisi tällainen linnake. Eurooppa tietää, tuntee ja toteuttaa kansainväliset velvoitteensa – ottaakseen vastaan, toivottaakseen tervetulleeksi ja suojellakseen niitä, jotka tulevat Euroopan unionin. Ja myös vilpittömässä mielessä tulevat matkailijat ovat tervetulleita tänne. Haluan tehdä selväksi sen, että ne, joilla ei ole oikeutta olla täällä ja jotka eivät tarvitse suojelua, heidän täytyy palata. Tämä on osa kattavaa rajavalvontalähestymistapaa, jota me nyt toteutamme Euroopan raja- ja rannikkovalvontavirastossa, mutta myös muilla välineillä. Kuten tiedätte, viime viikolla Bulgariassa käynnistettiin raja- ja rannikkoviraston toiminta. Siellä oli paikalla niin komission kuin Euroopan parlamenttikin edustajia. Tässä asetus myös, joka hyväksyttiin, se symbolisoi yhteistä sitoumustamme toteuttaa politiikkaamme. Yksi välittömistä prioriteeteistamme on varmistaa se, että Euroopan raja- ja rannikkovalvontavirasto on operationa- täysin operationaalinen ö, määräajassa, eli kolmen kuukauden kuluttua tästä päivästä. EU-Turkki-lausunto on antanut konkreettisia tuloksia. Nyt tämä täytyy todella panna täytäntöön niin ö, uudelleen sijoittamisen kuin paluidenkin osalta. Tämä kulkee käsi käydessä ö, sisäisten siirtojen kanssa Italiasta ja Kreikasta. Olemme nähneet merkittävää edistystä viime viikkojen aikana kaikkien näiden osien asioiden osalta jäsenvaltiossa ja tämä varmasti tuo myös rohkaisevia tuloksia. Nämä ovat tähdellisiä rakennuspalikoita, jopa ennakkoehtoja, jotta voitaisiin palata normaali tilanteeseen ja kaikkien EU-Schengen-säännösten täytäntöönpanoon. Mutta myös Dublin, Dublinin tämä vaikuttaa ja sitä tullaan uudistamaan ja parantamaan. Mutta tämä on vain kolikon yksi puoli. Me emme voi unohtaa turvallisuusosiota, rajovalvontamme turvallisuusulottuvuutta. Ensinnäkin tietojen vaihtoa täytyy vahvistaa ja meidän informaatiojärjestelmiemme täytyy toimia paremmin yhteen. Yhteistyö laivalvontaviranomaisten, poliisin ja turvallisuuspalvelujen osa välillä, sitä täytyy parantaa. Tämän lisäksi järjestelmiset valvon, valvonta ulkorajoilla tulee parantamaan EU-alueen turvallisuutta ja tämän vuoksi se myös edesauttaa paremmin toimivaa Schengen-järjestelmää. EU-johtajat ovat luvanneet saada aikaiseksi tuloksia. Ja minä kehotan teitä, Euroopan parlamentin jäsenet, jatkamaan keskusteluja neuvoston kanssa ja löytämään mahdollisimman pian yhteinen, yhteisen kannan lisäedistystä täytyy myös saavuttaa neuvotteluissa, joita käydään entry exit järjestelmässä Tämä tulee olemaan tähdellinen asia ajatellen ulkorajojemme modernisointia ja vahvistamista. Kuten tiedätte, komissio myös työstää nyt ehdotusta Euroopan matka, matkailijalupajärjestelmäksi. Tämä on järjestelmä, jossa valitaan viisumivapaus, annetaan oikeus matkailijoille. Ja tämä pannaan täytäntöön no, marraskuun lopussa. Euroopan unionin viisumivapauspolitiikka vahvistaa Schengenin rajahallinnan laatua ja parantaa matkustusmukavuutta yleisesti ottaen. Jos ajatellaan Schengenin informaatiojärjestelmää sissiä, niin tällä hetkellä juuri ollaan saattamassa loppuun arviointiraporttia ja se toimitetaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Sisin on otettu sormenjälkitunniste toiminta, joka mahdollistaa henkilöiden tunnistamisen. Mukaan lukien voidaan antaa SIS-varoitus sormenjälkien perusteella. Henkilöt, jotka käyttävät eriä tai väärennettyjä henkilöasiakirjoja, et voidaan tunnistaa. Me emme ole siis siinä, missä olimme vuosi sitten menossa. Me olemme saavuttaneet merkittävää edistystä, kuten tiedätte. Nyt on aika rakentaa tämän edistyksen varaan ja välttää kaikenlaista takapakin vaaraa. Euroopasta ei pidä koskaan tulla Euroopan linnaketta Eurooppa täytyy olla avoin ja suvaitsevainen, mutta se ei voi tapahtua kuitenkaan turvallisuuden hinnalla, kustannuksella. EUn täytyy pysyä avoinna niille, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua ja niille, jotka matkustavat vilpittömässä mielessä meidän alueellemme. Heidän, mutta ne, jotka, joiden asiat eivät ole kunnossa, heidät täytyy palauttaa. Monet ihmiset hyötyvät päivittäin Schengenistä ja Schengenittömyyden hinta on paljon suurempi kuin pelkkä numeroin esitettävä taloudellinen hinta. Tuo hinta on täysin mittaamaton. Schengen määrittää Eurooppaa ja Schengen myös määrittää eurooppalaisen alueemme. Me emme voi, emmekä halua vaarantaa Schengeniä. Me tulemme tekemään kaikkemme, jotta voidaan poistaa kaikki sisäiset rajavalvonnat ja palata mahdollisimman pian normaaliin Schengen-järjestelmään. Kuten aina, hyvät ystävät, minä luotan teidän täyteen tukeenne niin, että voimme yhdessä saavuttaa tämän kaiken. Kiitos. Ähm. Kiitokset Dimitris. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Slovakian tasavallan sisäasiaministerille Robert Kalinakille. Äh, kenties voisitte käyttää noin 10 minuutin puheenvuoron ja sitten meillä on mahdollisuus esittää muutama kysymys teille molemmille. Tämä on varmasti erittäin tärkeää ja sitten tietysti teidän molempia täytyy lähteä pian tuon jälkeen. Jos tämä sopii teille, niin jos voisitte pitää näistä puheenjohtajista kiinni, niin meillä on mahdollisuus käydä tämä keskustelusessio myös. Kiitos paljon puheenjohtaja. Arvoisat naiset ja herrat, hyvät ystävät. Voin vakuuttaa, herra puheenjohtaja, että en puhu pitkään. koska tavanomaiseen tapaansa Dimitris on kaiken esittänyt jo oikein hienosti. Voin vaan todeta, että Schengen todella on Euroopan unionin menestyksen kulmakivi. Kyse ei ole ainoastaan vapaasta liikkuvuudesta, kyse on perheelämästä, matkailusta, joka päiväisestä elämästä. Schengen-alueen tilanne ei ole virheetön, mutta parempi kuitenkin kuin vuoden aluksi. Tiedämme, että tilannetta ei saa päästää samanlaiseksi kuin se oli keväällä. Eurooppaan ei virtaa rajattomasti siirtolaisvirtoja tällä hetkellä. Joten aikaisemmin esiintyneet riskit eivät toistu. Nyt voimme analysoida sitä, mikä meni pieleen. Virheitä on tapahtunut, jos kaikki analysoidaan, voidaan varmasti nähdä, että jos kaikkia sääntöjä olisi noudatettu, tilanteesta olisi selvetty paremmin, mutta näin suuren paineen alla järjestelmässä syntyi erilaisia menettelyitä, jotka heikensivät tilannetta entisestään, mutta asiantuntijat tekevät näitä analyysejä. Minä itse voisin sanoa, että meidän politiikka matkamme, vaan sellaista, että emme pystyneet reagoimaan suuren siirtolaisten tulvaan, pakolaistulvaan. Jotkut tarvitsevat todella apua, toiset eivät välttämättä. Nyt tilanne on parantunut ja voidaan kysyä miksi. Ennen kaikkea kaikkea on kyse eurooppalaisten toimielinten ja rakennelmien toiminnasta, yhteistyöstä myös jäsenvaltioiden kanssa. Tämä on auttanut. Joku ehkä kuvitteli, että tämä asia hoidetaan kahdessa viikossa tai kuukaudessa, mutta minä olen iloinen siitä, että nyt asiat ovat paremmin hallinnassa. Euroopan unionia kritisoidaan usein, mutta tässä yhteydessä tietty jousto oli kuitenkin paikallaan. Haluaisin kiittää kaikkia yhteistyöstä. Euroopan parlamenttia, aivan erityisesti tätä kansalaisvapauksien valiokuntaa. Haluan kiittää siitä ennen kaikkea, että me pystyimme uuden rajarannikkovartioston luomaan. Tämä on menestys. Eikä tällaista menestystä niin usein näe työssämme. Siksi haluaisin todella sydämellisesti esittää kiitokseni. Työtä on tehty kovasti ja silloin nähdään myös työn tuloksia. Voidaan sanoa, että ulkorajojen valvonta EU-Turkkisopimus ja uusi raja- ja rannikkovartiosto – ovat tilanteen parantumisen takana. Kuitenkin meidän on työtämme jatkettava, kuten Dimitris sanoi, palauttaminen ja palauttamissopimukset vielä parantavat tilannetta entisestään. Ja jos sanotaan, että Schengenin alue on tärkeä, niin voidaan sanoa, että minä olen henkilö, joka on kasvanut rautaesiripun takana. Rautaesirippu tuli usein vastaan ja siksi arvostan sitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi poliitikkona, mutta myös ihmisenä, joka aikaisemmin on elänyt rautaesiriipun toisella puolella. Siksi minulle on tärkeää, että tällä saralla tehdään paljon työtä. Yksi asia, joka aiheuttaa huolta, on sisäiset rajatarkastukset. Tämä on viime vuoden siirtolaiskriisin ongelma. Nyt pitäisi pohtia sen vaikutuksia. Joissain tapauksissa rajatarkastusten äh, tarkoitusperä oli lähinnä poliittinen eikä muuten perusteltu. Meidän poliitikkojen pitää poistaa näitä esteitä ja palata takaisin Schengeniin. Myös sen suunnitelman mukaisesti, jota komissio esittää. Ehdotuksia rajavalvontaan, uuteen rajavalvontaan, vahvistettuun rajavalvontaan on esitetty, mutta – tässä on kyllä lopun alku, joten haluaisin nyt todella kiittää yhteistyöstä ja mielelläni teen yhteistyötä tulevien kuukausien aikana. Kiitos. Much, minister. Yksi teille hyvä ministeri. Hyvät kollegat, seuraavaksi, koska jo olen sanonut usein otteeseen, että kahden puheenjohtajamme täytyy poistua pian paikalta, niin voimme esittää heille nyt kysymyksiä, jos teille sopii. Ja näin ollen viisi kysymystä, hyvin lyhykäistä, viideltä henkilöltä. Eli viisi kollegaa tästä puhujaluettelosta. Lähdemme liikkeelle herra Kueljusta, mutta hyvin lyhykäisesti pyydän ja sen jälkeen ministerit voivat vastata. Claude, uh, let me... Kiitos Claude. Aluksi haluan kiittää komission jäsentä siitä, että hän on paikalla. hän on sisä- ja oikeusasiain neuvosto, eli on hyvin tärkeää, että hän juuri tänään on paikalla täällä Haluan kiittää komission jäsen Avramopulosta. Te esittelitte puoli vuotta sitten meille tiekartan etenemissuunnitelman ja tämä on kutakuinkin hoidossa. Ongelmana on nyt sisäiset siirrot ja uudelleen sijoittamiset. Jos katsotaan kohta kohdalta etenemissuunnitelmaa, niin kaikki on toteutettu sisäisiä siirtoja ja uudelleen sijoittamista lukuun ottamatta, eli solidaarisuudessa on puutteita. Jos katsotaan rajaa tarkastusten käyttäänottoa, niin koordinaatiossa oli ongelmia. Kysynkin, että kun meillä on nyt solidaarisuuden puutetta ja luottamuksen puutetta, niin mitä näissä oloissa voidaan tehdä, jotta näihin pääkysymyksiin voitaisiin puuttua? Kiitos. Kiitos, edustaja Kuelju. Sopiiko, että otetaan ensin kysymyksiä Eli kaikki viisi kysymystä ensin ja sitten molemmat voitte vastata komission jäsen ensin. Rouva Sipel juuri poistui salista, joten sitten seuraava puhuja. And I will talk in German. Uh... Kiitos, pyrin puhumaan lyhyesti ja puhun saksaa. Ensinnäkin kiitos paljon siitä, että jo toista kertaa tänään puhutte täällä valiokunnassamme. Olen oikeastaan pettynyt siihen, että te komission jäsen ja neuvoston puheenjohtaja ei puhunut sanaakaan Romaniasta ja Bulgariasta. Me puhumme kahdesta maasta, jotka eivät ole Schengen-aluetta, vaikka komission raportin mukaan vastaamme vaatimuksiin jo vuodesta 2011 lähtien. Neuvoston kokouksessa tämä ei ole esillä. Ja kun viimeksi kysyin tästä tilanteesta, niin minulle vastattiin, että tämä onko tällainen kohokas ja jos se otetaan uunista, niin päästäänkö tässä nyt sitten lopulta eteenpäin? Kuitenkin sisäoikeusministerineuvostossa ei haluta ajaa tätä kysymystä. Jos verrataan Unkarin tilanteen, ajatellaan sitten Ukrainaa, Moldavia Mustamerta ja niin edelleen. Jotkut sanovat, että teillä on ollut oikein tuuria, että te ole Schengen maa, koska muuten Romanian ja Unkarin välille olisi tullut rakennettua aita. Tämä ei ole reilua kansalaisemme kohtaan. Question number three that... Kysymys kolme tulee edustaja Sargentinilta. Or... Mind if I... I do mind actually, but go for it. Right, I didn't Mrs... ask. You yeah. did. You're on the, my. Did you not? You're on my list. Okay. Seuraavaksi sitten edustaja Valero. I, I'm come from... Niin, minä tulen maasta, jossa raja suljettiin. Niin, pahoittelut. Haluaisin kysyä, koska tulen sellaisesta maasta, jossa... Mitä nyt oikein tapahtuu? In Sweden. Raja siis Ruotsissa suljettiin. Kuinka kauan katsot, että meidän sallitaan pitävän rajaa suljettuna? En minä halua, että se on kiinni. Haluaisin kuulla teiltä, että ei tämä kovin kauan kestä. Thank you very much and... Uh, Kiitokset teille. Ja varapuheenjohtajamme seuraavaksi. Olkaa hyvä. Of course, Schengen tools. Kiitos. Schengenin välineitä voitaisiin aktiivisemmin käyttää, mutta tämä on jäsenvaltioiden tehtävä. Täällä minä istun. Minun kysymykseni kuuluu, miten kehotet kehottaisin jäsenvaltioita vaihtamaan tehokkaammin tietoja keskenään ja syöttää tietoja näihin tietojärjestelmiin, sissiin erityisesti, ja miten voidaan vahvistaa viranomaisten välistä yhteistyötä sirenetoimistojen kautta. Lisäksi haluaisin kysyä ministeriltä seuraavaa. Mitä mieltä olette systemaattisista lentokenttätarkastuksista EUn ulkorajoilla? Vahvistaisiko tämä turvallisuutta, auttaisiko tämä vierastaistelijoiden löytymis- löytämisessä? Ja lentokentistä vielä. Selvitäänkö lentokentillä näistä tarkastuksista vai pitäisikö säännöstä olla poikkeus, koska tämä saattaisi kovasti haitata liikennevirtojamme? Kiitoksia kaikille siitä, että äh, esititte täsmäkysymyksiä nopeasti. Komission jäsen ensin voi vastata. I think I short. Kiitoksia. Minun täytyy vastata yhtä lyhykäisesti kuin mitä kysymyksetkin olivat. No niin. Aloittaisin sisäisestä siirrosta ja uudelleen asettumisesta. No valitettavasti jotkut jäsenvaltiot eivät ole osoittaneet samaa solidarisuuden henkeä tämän yhdessä sovitun politiikan täytäntöönpanemiseksi. Mutta kyllä tässä nyt voidaan olla optimistisia. Viimeisten kahden kuukauden aikana asiat ovat muuttuneet. Lyhyen ajan sisään 1500 henkilöä on sisäisesti siirretty Kreikasta muihin jäsenvaltioihin. Ja jos sama vauhtia jatkamme nyt työtämme, niin asiat kyllä paranevat. Mutta koska aina puhun hyvin vilpittömästi teille, niin minä olin kyllä aikamoisen pettynyt koska solidarisuus ei ole tässä nyt kyllä ihan tullut. Ja sitä ei, sitä joko osoitetaan tai ei osoiteta. Ja maahanmuuttajan pakolaiskriisi on hieman kyseenalaistanut tätä perusperiaatetta, jonka pohjalle koko Euroopan Euroopan hanki on rakennettu, mutta tilanne on kuitenkin tällä hetkellä huomattavasti parempi ja toivottavasti tietysti me harjoitamme painostusta, mutta meidän täytyy samalla myös vakuuttaa jäsenvaltiot kantamaan oma vastuunsa tässä erittäin arkaluontoisessa kysymyksessä. Joten luku on nousussa. Sitten Romaniasta. Sanoitte, että en, emme maininneet tässä maita. No näin ei tehty tietysti, mutta voin kertoa teille hyvin selkeästi sen, että molemmat maat, niiden täytyy tulla osaksi Schengen-aluetta. Kuten tiedätte, tämä riippuu neuvoston yksimielisestä päätöksestä. Meidän täytyy yhdessä tätä työstää. Jos kysytte komissiolta, niin voin kyllä sanoa teille, että komissio uskoo siihen, että molemmat maat ovat valmiita. Bulgaria ja Romania, molemmat saavat meidän täyden tukemme liittyäkseen Schengen-alueeseen. Sitten kysymys siitä, millä tavalla me voimme palata takaisin normaaliin tilanteeseen, takaisin normaali Schengenin. Meidän tavoitteenamme ja me olemme viimeisten kuukausien aikana vahvasti työskennelleet tämän eteen. Tavoitteenamme on mahdollisimman pikaisesti palata normaalitilaan, näinhän totesin alussakin. Me odotamme tässä nyt jäsenvaltioilta tietoja lokakuun 18. päivään mennessä. Ja tietysti me tulemme sitten arvioimaan tilanteen. Ruotsista seuraavaksi. Olette aivan oikeassa. Rajat on kiinni mutta meidän täytyy osoittaa myös ymmärrystä Ruotsin tilanteelle. Minä vierailin siellä, kuten tiedätte, kolme kuukautta sitten. Ruotsi oli yksi ensimmäisistä maista, joka tuki maahanmuuttopolitiikkaamme, mutta hyvin lyhyen aikajakson sisään Ruotsi virtasi valtaisesti ihmisiä. Ja hallitus pyysi rajavalvonnan palauttamista lyhyeksi ajaksi. Tässä ollaan nyt menossa. Ja kuten tiedätte, näissä tapauksissa seurataan sellaista menettelyä, jossa komissio arvioi tilanteen. Jos meiltä pyydetään, että Ruotsi saa rajatarkistuksille pidennystä, niin me arvioimme tilannetta, mutta minä en nyt voi etukäteen mitään vastausta antaa tähän. Olikohan tässä nyt vielä jotain muitakin kysymyksiä? Viisi kohtaa taisin käsitellä jo. Ah, turvallisuudesta. Ah, hyvin arkaluontoinen asia. Esitettiin kysymys siitä, millä tavalla me voimme vakuuttaa jäsenvaltiot tekemään yhteistyötä ja luomaan keskinäistä luottamusta suuremmassa määrin. No, täs, tämänkin osalta olemme edenneet. Voin antaa teille esimerkin. Ne, jotka yrittivät tuossa viikko sitten Saksassa terrori-iskua. Heidät jäljitettiin ja pidätettiin. Ja tiedättekö miksi? Tasan tarkkaan sen takia, että nyt tietojen vaihtoa tapahtuu. Vielä ei olla aivan täysin tavoitteessa. Ajatus turvallisuusunionista turvallisuusunionista vastuussa oleva äh, uusi komission jäsen Julian King ihan hetki sitten esitteli hankkeen äh, luonnoksen tästä ja hyvin konkreettisesti ja oikein keskityttiin asioihin tässä oman kokemukseni mukaisesti. No minullahan on salkussani myös turvallisuuskysymykset. Tässä on monia puutteita, jotka liittyvät luottamukseen. Minkä vuoksi? No yksinkertainen syy tälle Jäsenvaltiot pitävät tärkeimmät tiedustelutietonsa omanansa. He eivät ole valmiita jakamaan näitä tietoja, mutta tämä on kuitenkin meidän tavoitteemme. Ja edistystä on kyllä saavutettu. Uskon, että tämän hyvin vaarallisen tilanteen edessä jokaisen Euroopassa täytyy ymmärtää sitä, että jos yhteyttä ei löydy, niin ja jos keskinäistä luottamusta ei saada aikaiseksi, niin me emme pysty tätä erittäin monisyistä tilannetta tehokkaasti hallinnoimaan. Eikä meidän pitäisi koskaan myöskään unohtaa, tämähän liittyy suoraan perusoikeuksiinkin, kansalaistemme turvallisuus on yksi heidän perusoikeuksistaan, niin meidän täytyy varmistaa niiden oikeuksien toteutuminen. Muistuttaisin teille vielä, että ne, jotka tekivät terrorismin, Pariisin terroristi-iskut, heidät kyllä tunnettiin hyvin. Joissakin maissa oli kysymys jäsenvaltiosta tai EUn ulkopuolista valtiosta. Jos puolitoista vuotta sitten olisi tapahtunut tätä tietojen vaihtoa, niin iskujen tekijät olisi jäljitetty paikannettu ja pidätetty. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Me olemme viimeaikaisista kokemuksestamme oppineet ja uskomme, että tämä syvempi yhteistyö yhdessä muiden aloitteidemme kanssa ja koko tämä turvallisuusunionin konteksti tulee parantamaan kansalaistemme turvallisuustilannetta. Kiitoksia. Teille herra Kalinak, monet näistä kysymyksistä suunnattiin komissiolle, mutta teillä on varmasti myös joitakin huomioita. Uh, ja by som vlastne už len doplnil. Uh... Ihan pari sanaa vielä. Täällä sanotusta. Haluaisin sanoa, että neuvostossa on viitat tähän aikatauluun ja niin kutsuttuun joustavaan solidarisuuteen. Lähdemme siitä, että kaikilla mailla ei ole samoja edellytyksiä, erityisesti siirtolaiskysymyksissä. Että kyse ei ole luonnonkatastrofeista. Luonnonkatastrofissa kaikilla on samat olot ei voimme sopia samoista säännöistä, mutta siirtolaisvirtojen alla olosuhteet vaihtelevat – on eri yksilöistä kyse. Ja tämä paradoksi johti siihen, mitä Makedonian rajoilla nähtiin EUn jäsenvaltioista. Nämmöiset pakenivat EUn jäsenvaltioiden ulkopuolelle. Kaikki eivät pakene konfliktia, vaan Joskus ihmiset haluavat erityisesti tiettyyn maahan. Siksi neuvottelimme Itävallan kanssa. Tarjosimme resursseja. Slovakian osalta ajateltiin 800 alun perin, mutta lopulta otimme yli 1200 syyrialaista vastaan. Jokainen maa siis toimii omien edellytystensä mukaisesti. Kyllä tässä yhteydessä on hyväksyttävä myös se, että otetaan huomioon siirtolaisten omat valinnat ja ennakko-odotukset. Olen iloinen siitä, että kaikissa maissa tunnetaan nyt komission työ. Olemme edenneet. Mutta tämä Solidaarisuus eri muodoissaan on jaettava. 300 slovakialaista poliisia on palvellut viime vuonna ulkomailla. Jos vertaisin tätä Saksaan, niin sieltä virkamiehiä pitäisi lähettää 5000, mutta ei Saksassakaan tällaisia kapasiteetteja ole. Joten meidän tulee huolehtia siitä, että vastavuoroisesti autamme toisiamme. Meillä on paljon enemmän töitä luvassa, kun kapasiteettia ei ole riittävästi. Eivätkä pakolais siirtolaisvirratkaan kulje aina tilastotieteilijöiden sääntöjen mukaan. Meille vaarallisinta on se, että lähdetään etsimään yksittäisiä ratkaisuja, mutta nämä ovat hankalia kysymyksiä kaiken kaikkiaan. Romania ja Bulgaria, arvoisa jäsen. Jos katsotaan neuvoston päätöksiä vuodelta 2006, niin silloin ei löydy ketään, joka puhuu näiden kahden maan jäsenyydestä, kun minä niin Ehkä yritän englanniksi. Monet kerrat Slovakia on tehnyt ehdotuksen ja sanonut, että on aivan välttämätöntä, että Bulgaria saadaan Schengen-alueen osaksi. Kreikassa on, on kyse vain saarialueesta Bulgaria. Romania tekisi tästä yhtenäisemmän alueen. Muidenkin puheenjohtaja kausien aikana – me lähdimme tämän ehdotuksen pohjalta liikkeelle ja uskon, että etenemme tässä. Uskon, että hyvin pian saadaan tämä menettely päätökseen. Toivon, että se on hyvin pian. Tämä on se aihe, joka meillä nyt todella on pöydillämme. Ja sitten viimeinen kommentti. Edustaja Kodetska pääasiallinen uhka on rutiini, kun tiedonvaihdosta puhutaan. Monet tiedot, joita on kerätty tiedustelupalvelun tai poliisin toimesta, jota vaihdetaan, välitetään kollegoille, niin usein tieto menee hukkaan tai ei saada vastauksia siitä – Onko valtio ryhtynyt minkään toimiin tämän tiedon saamisen jälkeen? Omasta maasta me lähetettiin tietoja. Tanskassa pidätettiin viisi epäiltyä hyvin pian tämän tiedon saamisen jälkeen. Eli kyse ei ole tiedon vaihtamisesta, vaan myös siitä, että tarvitsemme palautetta. Meidän pitää saada tieto siitä, mitä tämän tiedon pohjalta tehtiin. Tarvitsemme yhteisen tietokannan, johon voidaan jakaa tietoa, ja tietoa siitä, mitä tämän tiedon pohjalta tehdään toisessa maassa. Sitten kun saa kymmenen ilmoitusta päivässä ja sitten näin käy muutaman päivän ajan, niin silloin joku tieto ehkä joutuu hukkaan rutiinin takia. Kiitos. Kiitokset herra Kalanak ja kiitokset kaikille siitä, että hyväksyitte ohjelman muutoksen. Kiitokset komission jäsen teille ajastanne ja teidän täytyy nyt varmaan lähteä komission edustaja Paikia paikalle vielä vastaamaan mahdollisiin lisäkysymyksiin. Kiitoksia. Hyvät kollegat, jatkamme suoraan eteenpäin tässä ohjelmassamme. Ohjelmassamme haluaisin toivottaa tervetulleeksi Liina Posiljutan, Pierre Kudanin ja professori Steve Pearson Olette lämpimästi tervetulleita ja jos kollegat haluavat poistua salista, niin pyydän hiljaista poistumista, niin voimme jatkaa tätä ohjelmaamme. Lina Vosliute tulee esittelemään politiikkaosaston tutkimuksemme, jonka aiheena on, onko Schengen kriisi varma? Kuulemme hänen varmasti mielenkiintoisen esityksensä nyt. Olkaa hyvä. For inviting us here. Kiitos kutsusta tulla esittelemään tutkimuksemme. Ensinnäkin tutkimus on tulosta yhteisestä työstä seitsemän johtavan Schengen-tutkijan kesken. Minulla oli ilo koordinoida tiimiä. Toimimme tässä nimenomaan keskeisenä ajatushautomana. Esitimme tutkijoille seuraavat kysymykset. Ensinnäkin, onko Schengenin hallintojärjestelmä kriisin kestävä? Onko juridinen puitteisto tehokkaasti täytäntöön pantu? Kolmanneksi, tarvitaanko oikeudellista uudistusta? Ja seuraavaksi, miten voimme varmistaa tehokkaamman sekä oikeudellisen että demokraattisen tilivelvollisuuden? No, no, sitten metodologiasta. Teimme oikeudellisen analyysin ja myös politiikka-analyysin. Tämän lisäksi järjestimme haastattelututkimusta keskeisten politiikan toimijoiden kanssa ja myös valtiotason toimijoiden ja EU-virastojen edustajien kanssa. Perehdyimme yksityiskohtaisesti myös jäsenvaltioiden ilmoituksiin. Ja lopuksi huomioimme myös sidosryhmät, joissa nuorisojärjestöt ja kansalaisjärjestöt olivat mukana ja he saattoivat esittää kysymyksiä Schengenin tulevaisuudesta ja näin omaksua oma roolinsa tässä prosessissa. No sitten hieman historiallista taustaa siitä, miten nykyinen Schengenin hallintajärjestelmä on kehittynyt. Vuonna 2011 oli niin sanottu ranskalaisitalialainen tapaus, arabikevät, suuri määrä ihmisiä Tunisiasta tuli Italian kautta Ranskaan ja Ranska sitten otti käyttöön sisärajatarkastukset yksipuolisesti tämä loi EU-tasolla sitten ristiriitoja. Tässä vaiheessa kävi selväksi, että Schengenin hallintoa tarvitaan lisää EUta. Myös Euroopan parlamentti vaatii omaa rooliaan sitten kun Lissabonin sopimus on vahvistettu ja erityisesti kun ajattelemme Schengenin seuranta- ja valvontamekanismia. Schengenin lainsäädäntöpaketti vuodelta 2013 sisältää kaksi pääinstrumenttia. Ensinnäkin Schengenin rajasäännöstö, joka määrittelee säännöt sekä ulko- että sisärajojen hallinnoinnista. Siinä myös määritellään yksityiskohdat rajoista säännöistä sen suhteen, milloin voidaan tarkastuksia järjestää. Sitten meillä on myös SEM-järjestelmä, seuranta- ja arviointijärjestelmä, jolla varmistetaan, että sääntöjä todella noudatetaan asianmukaisesti. Tutkimuksessa keskityimme aivan erityisesti ulkorajatoimintaan. toimintaan. Tärkein innovaatio on artikla 29. Se mahdollistaa sen, että sisärajatarkastuksia voidaan jatkaa aina kahden vuoden ajan, aina kuuden, vuoden jaksoissa, kuuden kuukauden jaksoissa. Tämä tulisi olla jonkinlainen äh, ehkäisevä toimi, eli sellainen, jota joudutaan käyttämään, mutta jota ei toivota käytettävän. Kun ajatellaan arviointia ja seurantamekanismia, niin Se oli alun perin hallitusten välinen päätöksentekoväline. Nyt se on pikemminkin yhteisön väline ja noudattaa yhteisön lähestymistapaa. Tässä komissio on ikään kuin ohjaavana toimijana. Uudistuksella oli myönteisiä vaikutuksia. Se lisäsi tilivelvollisuutta – myös jälkikäteisraportointia jäsenvaltiosta ja myös komissiosta. Tästä huolimatta havaitsimme, että vaikkakin parlamentti sai oikeuden saada tietoa, niin se sai siis tietonsa kaikki raportit, arviointikertomukset, niin käytännön järjestelyissä on ollut ongelmia, miten tämä tieto parlamentille toimitetaan. Olemme kuulleet tarinoita siitä, että mepit joutuvat suljettujen ovien takana etsimään ikään kuin neulaa heinäsuolasta. sisäasian pääosaston kollega jo selitti, että uusia sääntöjä noudatettiin aivan poikkeuksellisissa olosuhteissa, kun suuri määrä ihmisiä haki kansainvälistä suojaa ja tuli Eurooppaan. Puhutaan niin sanotusta pakolaiskriisistä. Jäsenvaltiot tähän reagoivat sitten sisärajatarkastukset käyttöön ottamalla. Yhteen turvapaikkajärjestelmä on tässä osoittanut, missä sen rajat menevät. Meidän tärkeimmät löydöksemme ovat seuraavat. Virallisesti jäsenvaltiot noudattavat Schengenin rajasäännöstöä ja ovat il- jättäneet ilmoituksensa asianmukaisesti. Ne eivät ole kuitenkaan noudattaneet tai toimineet Schengenin hengen mukaisesti. Toiminnanhan pitäisi olla aina suhteellista ja tarveharkintaista. Usein kuitenkaan todisteita tälle tarpeelle ei ole pystytty osoittamaan. Olemme myös havainneet, että vaikutukset, joita tällä on kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen, eivät ole tulleet huomioon otetuksi. On ollut myös paljon epäselvyyttä jäsenvaltioiden keskuudessa siitä, mistä oikein puhutaan. Puhutaanko nyt maahanmuuttajista vai turvapaikanhakijoista? Tämä oli nimenomaan ydinkysymys. Minkälaista menettelyä tulisi noudattaa? yhteistä turvapaikkajärjestelmää vaikka Schengenin rajasäännöstöä? Seuranta- ja arviointimekanismi oli tärkein tiedon lähde silloin, kun käytettiin, turvauduttiin artikla 29 käyttöön. Tapahtui kuitenkin marraskuusta 2015 lähtien dramaattisia muutoksia. Sitten järjestettiin tämä ilmoittamaton matka Kreikkaan, ja tämä oli neuvostolle ja komissiolle pääargumentti, jonka pohjalta he ehdottivat sitä, että artikla 29 aktivoidaan. Tässä tilanteessa, kun sitten olimme toukokuussa, niin tilanne oli aivan toisenlainen. tulijoita oli hyvin vähän, kun ajatellaan turvapaikkahakemusten määrää. Ja meidän toteamuksemme, löydöksemme on se, että artikla 29 oikeastaan pohjautui niille peloille, joita esitettiin maahanmuuttajien edelleen liikkumisesta tai turvapaikanhakijoiden edelleen liikkumisesta. jäsenvaltioiden keskuudessa, niiden, jotka eivät rajatarkastuksia ole sisärajoilleen ottaneet käyttöön, oli aika lailla epäselvää, mikä on kielletty sisärajatarkastus ja toisaalta mitkä ovat sallittuja poliisitarkastuksia. Kansalaisyhteiskunnan edustajilta havaitsimme, että tällaisia poliisiviranomaisen tarkastuksia käytetään entistä enemmän raja-alueille – ja pyritään nimenomaan valvomaan turvapaikanhakijoita. Oli myös todisteita siitä, että turvapaikanhakijat luokitellaan niin sanottomiksi laittomiksi tai henkilöpaperittomiksi maahanmuuttajiksi, ja näin perustellaan rajatarkastuksia. Oli epäselvyyttä, miten nämä henkilöt tulisi rekisteröidä. Rekisteröidäänkö heidät SIS-2 vai Eurodac-järjestelmään, jos he ovat turvapaikanhakijoita. Tässä täytyy olla selkeä ero. Meidän johtopäätöksemme ovat seuraavat. Ei tarvita lainsäädäntöuudistusta. Schengen on kyllä kriisin kestävä ja tarkoituksensa sopiva. Nyt tarvitaan parempaa täytäntöönpanoa olemassa olevan lainsäädäntöpuitteiston osalta. Komission on toimittava omassa roolissaan. Sen on toimittava EUn lainsäädännön perussopimusten vartijana. Parlamentin tulisi käyttää omia valtuuksiaan ja varmistaa parempi demokraattinen vastuullisuus ja tilivelvollisuus. Näin ollen esitämme seuraavat suositukset. Ensinnäkin komission tulisi tiukasti noudattaa suhteellisuustestausta. Onko tarpeen toteuttaa sisarjatarkistuksia. Pitää myös arvioida, minkälaisia vaikutuksia tällä on perusoikeuksiin ja vapaaseen liikkuvuuteen EUn kansalaisten osalta. Euroopan parlamentin tulisi käytännössä saada tietoa. Tulisi olla käytännön järjestelyä, jonka pohjalta tietoa parlamentille toimitetaan. Katsomme myös, että tarvitaan erillistä arviointimekanismia turvapaikkakysymyksessä. Se toimisi Schengenin arviointimekanismin rinnalla. Tarvitaan myös EUn suuntaviivoja sisäisestä poliisiviranomaistarkistuksesta raja-alueilla. Tarvitaan lisätietoa siitä, miten EUn laajuisia tietokantoja tällä hetkellä käytetään. Käytetäänkö niitä liikaa vai liian vähän? Perusoikeusviraston tulisi olla pysyvänä tarkkailijana kaikissa missioissa mukaan luettuna sisä- ja ulkorajatoimet. Näin ei ole ollut tähän mennessä. Myös kansalaisyhteiskunnalla voisi olla tärkeä tehtävä. Se voisi toimia ikään kuin riippumattomana varjoraportoijana. Kiitoksia kovasti. Toivottavasti luette tutkimuksemme ja kuuntele mielellään kommenttianne. Kiitokset esityksestänne ja tutkimuksesta. Menemme suoraan seuraavan paneelin tutkimukseen. Tämä liittyy tutkimusasiakirjaan, jossa käsitellään Schengenittömyyden hintaa sisäoikeus- ja turvallisuuskysymyksissä. Ja annan teillekin 10 minuuttia puheaikaa, jos sopii. Ah, te esitätte johdannon ja professori Pierce esitteli tutkimuksen. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Muutama johdanto sananen yleisistä asioista ensin. Muistuttaisin, että Schengenin järjestelmä on viime aikoihin asti pystytty pitämään yhtenä tärkeimpänä menestyksenä Euroopan unionissa. Se on konkreettisella tavalla helpottanut henkilöiden, tuotteiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta. Kuitenkin ennalta näkemättömät turvapaikan pakolaisia maahanmuuttovirrat viime vuosina Euroopassa ovat vaarantaneet yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, turvapaikkapolitiikkaa ja ulkorajojen valvontaa. Tämä on johtanut myös sisäisen turvallisuuden haasteisiin ja tämä taas puolestaan on johtanut siihen, että useammat Schengen-jäsenvaltiot ovat ottaneet uudelleen käyttöön sisärajan, rajavalvonnan. Tässä kontekstissa LIBE-valiokunnan koordinaattorit ovat pyytäneet Euroopan lisäarvo yksilöltä tutkimusta mahdollisista kustannuksista, jotka liittyvät sisärajojen käyttöönottoon Schengen-alueella. Tänä päivänä tämä tutkimus teillä esitellään ja siinä yritetään vastata kahteen tärkeimpään kysymykseen. Ensinnäkin, mitä taloudellisia, yhteiskunnallisia ja poliittisia kustannuksia tulee Schengenin alueella rajavalvonnan palauttamisesta ja toiseksikin, millä tavalla voitaisiin paremmin yhteisesti, yhteisesti toimia asioiden muuttamiseksi. Tästä kohta kuulette tutkimuksen tuloksista asiantuntijoiltamme. Ja IMKO valiokunta on pyytänyt tutkimusta jossa käsitellään sisärajojen palauttamisen vaikutusta sisämarkkinoihin. Tässä on kolme perusskenaariota. Ensimmäinen niistä on se, että kahdeksi vuodeksi keskeytetään Schengen-järjestelmä näissä viidessä jäsenvaltiossa, jotka ovat ottaneet käyttöön sisärajavalvonnan. Toinen skenaario liittyy taas siihen, että Schengen-järjestelmä keskeytetään kokonaisuudessaan kahdeksi vuodeksi ja palautetaan kaikissa Schengen-jäsenvaltioissa sisärajavalvonta. Kolmas skenaario, siinä on mukana toistaiseksi voimassa oleva Schengenin jäädyttäminen kaikissa jäsenvaltio, Schengen-jäsenvaltiossa. Sitten on arvioitu näitä taloudellisia kustannuksia kaiken kolmen skenaarion osalta. Ensimmäinen skenaario, eli siis Schengen-jäsenvaltioissa kahden vuoden Schengenin keskeytys. Ja kokonaisuudessaan nyt palautetaan sisärajavalvontapisteet, samoin täytyy ottaa huomioon henkilöstöresurssit ja kaikki ne seikat, joita täytyy ottaa huomioon, kun matkustajavirrat lisääntyvät, niin tämä johtaa noin 211,5 miljoonan euron kustannuksiin. Skenaario kakkosessa työhypoteesi on aivan sama. Eli kaikkia sisärajoja tässä valvottaisiin. Ja ennakoidut kulut ovat noin 4,4-7,4 miljardia euroa. Skenaario kolmonen, eli otettaisiin pysyvästi käyttöön sisärajavalvonta, ja tässä täytyisi palauttaa myös valvontapisteet, ja kuluarvio on noin 20 miljardia euroa, kerta maksuina 2-4 miljardia euroa vuosikuluina. Tämä vastaa noin 0,2-0,03 prosenttia BKTLstä Schengen-alueella. Tässä on Schengen-järjestelmään liittynyt myös poliisivoimien yhteistyön helpottaminen, sosiaaliset vaikutukset, joita on saatu aikaiseksi, saatetaan, ne saattavat poistua, jos otetaan uudelleen käyttöön sisärajavalvonta. Tässä näyttäisi myös siltä, että rikollisuus ei ole Schengenin laajentumisen jälkeen 2007 jälkeen lisääntynyt. Näyttäisi siltä, että luottamus on vähentynyt Euroopan unioniin sen takia, että ei ole pystytty vastaamaan turvapaikka pakolaiskriisiin. Näyttäisi siltä siis, että nyt täytyisi parantaa kansalaisten luottamusta jäsenvaltioiden toimiin. Tässä tarvitaan yhteistoimia, jotta voidaan edesauttaa jäsenvaltioiden viranomaisten välistä solidarisuutta ja yhteistyötä. Ja tämän lisäksi täytyy vielä muuttaa Schengenin hallinnointia ja perustaa tämä siihen, että tarkastellaan sitä, millä tavalla viidessä jäsenvaltiossa on nyt toimittu, kun on otettu nämä sisäiset rajavalvonnat uudelleen käyttöön. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Tänne on aina mukava tulla. Minä saan Europein tutkimuksen nyt esitellä tästä tärkeästä aiheesta en ollut tätä tutkimusta tekemässä. Teen oman yhteenvetoni ja esitän muutamia näkemykseni näistä kysymyksistä, jotka ovat tutkimuksen kohteena. Seuraava kuva. Periaatteessa tutkimuksessa pohditaan sitä, mitä mahdollisuuksia ja etuja yhteisistä toimistaan EUn tasolla. Eli katsotaan sitä, miten Schengenia voidaan uudistaa, niin kuin uudistetaan nyt ja varmasti tulevaisuudessa, jotta voidaan puuttua niihin huolenaiheisiin, jotka johtivat siihen, että monet jäsenvaltiot esittävät uudelleen sisärajatarkastuksia. Lisäksi pyritään näkemään, mitkä alat hyötyisivät lisää EU-integraatiosta, eli mitä myönteisiä vaikutuksia näillä hyväksytyillä tai ehdotetuilla toimilla olisi vaan sen mukaan, mitä komissio sanoi aikaisemmin. Van Europein asiakirjaan tämä perustuu ja tähän, mitä kustannuksia syntyisi ilman eurooppalaista yhteistyötä tutkimukseen. Tavoitteet Van Europein tutkimuksessa liittyvät taloudelliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen kustannukseen, joka syntyy rajavalvonnan uudelleen käyttöön ottamisessa EU-jäsenvaltioiden kesken. Eli pyritään arvioimaan jotenkin, mitä potentiaalista hyötyä lisää EU-toimista Schengenin puitteissa olisi. Lisäksi pyritään kattamaan sellaisia aloja, jotka eivät suoranaisesti liity Schengeniin. Seuraavassa kuvassa, jotta voitaisiin siis pohtia sitä, mitkä ovat potentiaaliset lisäyhteistyön hyödyt. Ja seuraavassa Kalvokuvassa nähdään, että tähän liittyy oikeastaan neljä eri tekijää, joita katsotaan. Se, että yhteistä lainsäädäntöä noudatetaan tiukemmin, katsotaan pitäisikö siis tietojärjestelmän käyttöä laajentaa, mitä tehdään nykyarviointijärjestelmälle, miten pyritään kehittelemään uutta Frontex-rakennelmaa mitä tehdään, jotta kuilut saadaan poistettua poliisin ja oikeuslaitosten yhteistyössä ja mitä voidaan tehdä Dublinin osalta? Palautus ja yhteistyö kauttakulkumaiden kanssa. Jos katsotaan näitä yksittäisiä seikkoja seuraavassa kuvassa, niin Schengenin hallinnointipuitteista on puhuttu jo paljon. Komission jäsen puhui siitä, miten voidaan arvioida Schengenin tietojärjestelmää vuoden loppuun mennessä. Tämä on sääntöjen luoma mahdollisuus. Ehkä sääntöjä voitaisiin muuttaa niin, että tietoja kerätään Schengenin tietojärjestelmään omalta kannaltani, henkilökohtaisemmalta kannalta. Kyseenalaistaisin tarpeen lisätä paljon tietoa laittomaan maahanmuuttoon liittyen, erityisesti siksi, että Eurodac, erillinen Euroopan DAC-ehdotus toukokuulta puuttuu moniin länsin keinoin tulevien maahantuloon. Ehkä Schengenin järjestelmässä ei tarvitse, vai pitäisikö sieltä sitten selvittää, miten lisäarvoa voitaisiin tuoda verrattuna Eurodac-uudistukseen, mutta tämä liittyy siihen, toteutuuko Eurodac-uudistus komission ehdottamalla tapaa. Kustannuksiin liittyy kysymyksiä, tietosuojaan ja välttämättömyyteen myös komission ehdotuksissa. Eli pitää varmasti linkittää nämä kehityksen kulut toisiinsa, jotta voidaan huolehtia täydentävyydestä ja suhteellisuudesta. Varmasti pitää nyt täysin uudesta Schengenin hallinnointipuitteita, vaikka kuten muut puhujat sanoivat, varmasti parlamentin tulisi saada enemmän tietoa siitä, miksi valtiot olivat sitä mieltä, että rajatarkastukset piti ottaa uudestaan käyttöön. Kaikkia kriteereitä ei täytetty, mutta vaikutus voisi olla rajallinen. Yksi asia voitaisiin tehdä Schengenin tietojärjestelmän uudistuksissa se, että terroriepäiltyjen tietoja vaihdettaisiin tehokkaammin. Näitä keinoja on käytetty, mutta ei valtavan paljon tähän mennessä. Ja jos paremmin olisi käytetty, niin olisi ehkä paremmin voitu löytää epäilyt ja estää jotkut terroristi-iskut. Tätä kannattaa pohtia. Sitten ulkorajavalvonta. Seuraava laatikko. Tämmöiden kapasiteettiin liittyy jaralle, rajallisuuksia. Myös ajatellen uutta Frontex-versiota, jos näin edelleen voidaan sanoa, koska tämä on riippuvaista jäsenvaltioiden toimista ja resursseista. Kuitenkin on omaa budjettia, omaa kapasitaattia ja jäsenvaltioilla on nyt lisää toimivaltaa. Tämä aikaisemmin ollut ja asetus on tietenkin ollut voimassakin vain kuusi päivää tai seitsemän, joten emme voi ihan varmoja vielä olla siitä, mikä vaikutus tulee olemaan. Tiukemmat ulkorajatarkastukset varmasti voivat lisätä tehokkuutta, erityisesti jos tämä yhdistetään EUn terrorismin vastaiseen direktiiviin, jossa keskitytään muun muassa – siihen, että löydetään tällaiset matkustavat vierastaistelijat. Toivoisin ja olettaisin, että parlamentti ja neuvosto löytävät neuvottelut tuloksen näiden kysymysten osalta näihin viikkoina. Ihmisoikeuksista on huolehdittava niin, ettei väärin päätellä, että joku on terroristi tiettyjen kriteereiden pohjalta. Voihan olla monia syitä, miksi lähitään esimerkiksi matkustettaisiin tiuhaan, esimerkiksi humanitaarisista syistä aputöihin. Varmasti myös tähän maahantulomaasta poistumisjärjestelmään tehdään muutoksia. Työ nyt neuvostossa käynnissä ja jälleen kerran tästä ES-järjestelmästä on esitettävä kysymyksiä. Se, mitä raportissa ei katsota, on se, ettei katsota vaikutuksia nyt olisi ollutkin liian varhaista. Ei katsota vaikutuksia, joita syntyy Brexitistä, koska Brexit varmasti tarkoittaa sitä, että tulee lisää muita kuin EUn siirtolaisia, jotka matkustavat Schengenin alueella, koska oletan brittihallituksen puheista, että henkilöiden vapaa liikkuvuus ei yhdistyneen kuningaskunnan ja Schengenin välillä jatku. Tämä tarkoittaa siis lisäkustannuksia molemmille osapuolille. Ja se on otettava laskelmissa huomioon, jos ei erityissopimus jätä ES-järjestelmän tulemasta poistumisjärjestelmään yhdistynyttä kuningaskuntaa. Ehkä erityissopimus voitaisiin tehdä, mutta epäilen, ettei siitä niin kovasti innostuta. Yksi asia, joka on pidettävä mielessä, on tietenkin asia, joka tulee täällä valiokunnassa esiin lähivuosien aikana – ja se on Brexitin vaikutus, Brexitin synnyttämät kustannukset viisumman ja rajanvalvontatyöhön. Ja sitten poliisi- ja rikosoikeudellinen yhteistyökertomuksessa puhutaan todennäköisestä myönteisestä vaikutuksesta poliisin ja rikosoikeudellisen yhteistyöhön. Schengenin tietojärjestelmä, kuten sanoin, tarjoaa lyhyen aikavälin mahdollisuuksia lisää yhteistyön vaihtoon poliisi- ja oikeudellisissa kysymyksissä. Ja sitten saadaan paremmat mahdollisuudet hyvin pian käyttää sormenjälkitietoa, joka voi olla kovasti hyväkseen, kun epäiltyjä pyritään löytämään. Tietenkin muistan tietosuoja säännöt. Ja sitten turvapaikka ja siirtolaisuus. Tässä on nyt huolenaiheita. Minulle ja monilla kansalaisjärjestöillä – erityisesti sitä, miten monet komission ehdotukset koskevat Dublinia. Aivan erityisesti sitä tapaa, jolla pyritään priorisoimaan sitä, että palautetaan ihmisiä. Turkki pidetään sitä tärkeänä kuin perhekysymyksiä. Nyt vaaditaan, että perheenjäsenet pitäisi yhdistää, mutta se ei tapahdu niin nopeasti, paitsi ehkä ihan nuorten lasten osalta, mutta ei niin nopeasti joka tapauksessa, kun sen tulisi tapahtua, koska ongelmia on ollut ihan tasolla ja kansallisella tasolla. Komissio pyrkii nyt priorisoimaan turvallisia kolmansia maita, eikä täysin perheiden yhdistämistä. Lapselle ainoa turvallinen maa vanhempien luona – ja vaimolle miehen luona päinvastoin. Ei voi olla turvallista olla kaukana toisistaan. Voisiko EUn palautuspolitiikkaa parantaa? Kyllä varmasti, mutta paljon asioita tapahtuu niin, että niihin liittyy ihmisoikeushuolia ja parlamentti on jätetty vähän syrjään, joten tässä on huolenaiheita tilivelvollisuuteen liittyen ihmisoikeuksiin Afganistanin osalta tästä maasta – saatiin menestyksekkäitä sopimuksia. Nyt Afganistaniin on pyritty palauttamaan lisää ihmisiä. Vielä yksi kuva, toteutettavuus ja poliittinen hyväksyntä. Tietenkin tässä on otettava huomioon matkustajajärjestelmät, Schengenin tietojärjestelmä, viisumitietojärjestelmä. Kaikki liittyy ajoitukseen. Kaikki teknisesti monimutkaiset asiat ovat hitaita neuvoteltavia ja sitten teknisiä ongelmia syntyy. Silloin tarvitaan lisää resursseja. Ja onko minulla yksi arvokuva vielä? Kaikki näistä vaihtoehdoista eivät ole ennalta ehtoja siihen, että palataan Schengeniin. Tässä voidaan palata kustannuskysymykseen, koska – vähän aikaa menee järjestelmän uudelleen käyttöön ja ajatellen rajan rajajärjestelmiä. Ja näin päästään yli tuon kahden vuoden maksimin, kun puhutaan rajaa tarkastusten uudelleen käyttöönotosta. Joku kysyy aivan oikein, pitääkö puhua niistä marraskuussa ja tulevan kuuden kuukauden aikana. Jos odotetaan, että kaikki tämä tehdään ja Dublinin uudistus, niin kyllä siihen aikaa kuluu. Nyt pitäisi kuitenkin nyt kysyä näitä kysymyksiä, aivan kuten tämä valiokunta tekee. Jos ajatellaan niin on Turkin julkilausumia Balkanin reittiä, pitäisi pohtia, pitääkö tämä Schengenin keskitys onko se sellainen, että pitää ylläpitää sitä, vaikka mieluummin pitäisi lähteä sisäisiin siirtoihin Kreikasta ja Italiasta eikä löytää tällaisia tekosyitä. Ylläpitää jälleen rajatarkastuksia. Näin toivottavasti tästä oli hyötyä. Tämä oli oikein hyvä raportti, niin se on kyllä valtavan hyvä panos tähän keskusteluun ja näihin kysymyksiin, jotka ovat nyt kaikkien keskustelun kohteena. Kiitos. Uh, Kiitokset professori Pierce. Tiedät, että hän seuraa hyvin läheisesti valiokunnan työtä. Ja ne, jotka eivät ole vielä tutustuneet tähän tutkimukseen, kannattaa varmaan tehdä se. Meillä on nyt kolme puheenvuoropyyntöä tähän osioon. Herra Kuelju, Rova Koratild ja Rova Winberg. Haluaako joku muu vielä esittää kysymyksen kolmelle panelistille? Kaikki alkavat väsyä jo hieman. Herra Typre jo tuolla nukahtikin ja minäkin tunnen itseni hieman väsyneeksi. Tämä nyt on vaan näitä tällaisia iltapäiviä. Minkäs teet? <laughs> Pahoittelen Steve. Herra Kuelio, Herättelepäs meitä hieman. I have not so many questions. Kiitos. Minulla ei ole niinkään monta kysymystä, mutta haluan kiittää sengenittömyyden kustannuksia käsittelevästä tutkimuksesta. Kuulimme juuri, että kun katsomme Schengenia, niin haluamme sille kaikkea parasta. Ja täytyy myös määritellä, mitkä kustannukset olisivat, jos Schengenia ei olisi. Jos Schengen tuhotaan, niin sitten tuhotaan Euroopan Eurooppa-hankkeen suurin menestys ja aiheutetaan hallaa myös sille tavalle, jolla täytyisi edetä, jotta voimme luoda työpaikkoja ja saada talouskasvua aikaan. Sengenittömyyden taloudelliset kustannukset ovat aivan uskomattomat, niin kuin juuri kuulimme, aivan oikein. Professori Pierce, te totesitte, että meidän täytyy Schengenin täytäntöönpanoa parantaa. Olen samaa mieltä. Ainoa kysymykseni olisikin, miten tämä onnistuisi? rikkomusmenettelyt komission aloitteesta vai onko meillä muita välineitä Schengenin täytäntöön panemiseksi? Ensimmäisestä tutkimuksesta, onko Schengen kriisivarma, kriisin kestävä? Olen kahdesta johtopäätöksestä samaa mieltä. Ei tarvita lainsäädäntöuudistusta, tarvitaan parempaa täytäntöönpanoa aivan varmasti ja tarvitaan sitä, että komissio toimii omassa roolissaan perussopimusten vartijana. Euroopan tasolla tarvitaan demokraattista tilivelvollisuutta ja tietoa. Ja aivan niin kuin puheenjohtaja sanoi, me olemme tehneet IP-valiokunnassa jo päätöksiä, jotta tämä kaikki onnistuisi. Kun ajatellaan näitä raja-aluetarkastuksia, niin en tiedä, onko mahdollista, että poliisiviranomaistarkastuksia tällä tavalla toteutetaan. On vaikea määritellä, mikä on yhtä ja mikä on toista, mutta olen joka tapauksessa johtopäätöksistä suurimmilta osalta ja myös suosituksista suurimmalta osalta samaa mieltä. Kiitokset Carlos. Anna-Maria koratsa Kiitoksia. Minä olen kyllä hyvinkin hereillä tässä keskustelussa, koska tämä on todella tarpeen ja oikea-aikaisesti tuleva keskustelu. Tässä oltiin nyt hieman luisumassa rutiiniin, jossa Schengenin vapaa liikkuvuus Euroopan unionimme yksi kulma kivistä ja menestystarina välttämätön ja osa Tukholman vapauden ja turvallis- oikeuden aluetta. Se on jo vuosikausia ollut häviämässä, kun ei ole mainittukaan koko tätä vapaa aluetta. Ja nyt tästä on tullut tällainen maahanmuuton hallintoväline ja sitä väärinkäytetään sellaisena. Aivan oikein tässä annettiin jäsenvaltioille mahdollisuus käyttää hätätilanne mekanismia, mutta me sovimme, että tämä on viime vaiheen väliaikainen väline ja sitä ei pitäisi käynnistää silloin, kun meillä on maahanmuutto kysymys, vaan vain silloin, kun kysymyksessä on julkinen turvallisuus. Ja sitten on hieman luisuttu myös keskusteluun, jossa maahanmuuttajista on tulossa julkinen turvallisuusuhka, ja minun mielestäni tällaista ei voida hyväksyä. Minä olin Etelä-Ruotsissa kaksi viikkoa sitten Liven valtuuskuntamatkalla tarkastelemassa sitä, miten Schengen toimii tilanne on hyvin erikoinen siellä Ruotsin ja Tanskan välille. Ja minä olen, olin tässä tilanteessa Inkon tutkimusta Schengenin, Schengenittömyyden kustannuksista. Meidän ei pidä miettiä pelkästään ja maahanmuuttajien näkökulmasta, vaan se, siitä, miten se vaikuttaa kaikkiin muihinkin. Minä olin aivan järkyttynyt Etelä-Ruotsissa sen osalta, että miten monet ihmiset olivat menettäneet työpaikkansa, he eivät voineet hoitaa enää työmatkojansa niin kuin ennen. Heillä oli vaikeuksia hakea lapsensa koulusta tai päiväkodista ja myös teidän dokumentoimanne taloudelliset menetykset, ne ovat aivan valtaisia. No, otin nyt tämän esimerkiksi, koska tämä oli live-valtuuskuntamme matka ja tunnen hyvin tämän tilanteen ruotsalaisena parlamentin jäsen, Euroopan parlamentin jäsenenä, mutta tämä varmaan pätee myös muilla Euroopan unionin alueilla. Ja nämä menetykset, nämä asiat, jotka vaikuttavat täysin Euroopan kansalaisten päivittäiseen elämään, niin tämä nyt unohtuu tässä ja mietin, että miten me voisimme palauttaa asiat normaaliksi. Me Ruotsissa täysin puolustamme liikkumisen vapautta. Mutta meidän oli pakko nyt toimia näin, koska muut jäsenvaltiot eivät kantaneet vastuutansa ma- maahanmuuton hallinnoinnista. Ja koska tässä ei ollut asianmukaista ulkorajojen valvontaa, tämähän on ennakkoehtona sisäiselle vapaalle liikkuvuudelle, eikä meillä myöskään toteudu interoperatiivisuus. Kuulitte tuosta sisjärjestelmästä ja, ja LIPE valiokunnassa tietysti ei pitäisi niin puhua tästä, mutta meidän täytyy Turkin kanssa tehdä enemmän tietojenvaihdon osalta. Me emme hyödynnä näitä arvokkaita tietoja. Meidän täytyy tietää, ketkä tulevat Euroopan alueelle. Ja kun ajatellaan nyt Ruotsia ja Tanskaa, niin Ruotsin hallituksen yhteistyö Tanskan on ollut, Tanska on ollut surkea. Meillä on kaksi naapurusvaltiota, mutta he eivät onnistu tehokkaasti tehokkaasti valvomaan passeja ja henkilötodistuksia, vaan kahden eri viranomaisen täytyy tämä toteuttaa. Tämä johtaa viivästykseen ja tehottomuuteen. Kysynkin, että mitä voidaan tehdä, jotta voidaan miten voidaan paremmin arvioida sitä, mitä jäsenvaltiot tekevät? Mitä komissio aikoo nyt tehdä, kun yli vuosi on kulunut siitä, kun jäsenvaltiot ovat toimineet näin? Miten komissio voisi saada aikaiseksi sen, että jäsenvaltiot voisivat rajat ylittävästi toimia, tehdä enemmän yhteistyötä ja tehokkaammalla tavalla, ja että poliisit voisivat tehdä tehokkaampaa yhteistyötä. Ja vielä viimeinen kysymys siitä, mitä Rova Vasiljuttu sanoi. Tämä on erittäin tärkeä minun mielestäni. Tässä on paljon sekannusta, kun puhutaan Schengenistä, maahanmuutosta, turvapaikka, politiikasta. Ja tässähän nyt on paljon yksimatkustavia alaikäisiä ja heidän tilanteensa hankaloituu tässä Schengen-säännösten takia. Onko tämä oikein ja mitä komissio nyt te- tekee asian suhteen? Kiitoksia Anna-Maria. Ehkä komission edustaja haluaisi nyt tähän vastata. Olkaa hyvä. I'm going to take the final speaker and then did you note what, what the question Kuulitte varmaan tuon komissiolle esitetyn, kys, esitetyt kysymykset. Komissio ja sen oli aikaisemmin paikalla ja silloinkin tehtiin kysymyk- esitettiin kysymyksiä. No niin, viimeinen puhuja parlamentin puolelta Rova Winter. Kiitos, että saan puheenvuoron ja kiitos saamistamme tiedoista. Niin, Lähden tuosta lopusta, mitä kuulin kustannuksista, kun paneelin jäsenet puhuivat. Siis rajatarkastuksen tarkastusten kustannuksista lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä. No voidaan tämä käänteisestikin esittää. Mitä olisi maksanut, jos rajatarkastuksia ei olisi ollut, vain avoimet ovet vain kaikille? Onko tätä laskettu? Voidaan asia nähdä näinkin. Voin sanoa, että Ruotsissa me emme olisi selvinneet mitenkään sellaisesta, joten ihan viime hetkellä saatiin rajatarkastukset uudelleen käyttöön. Niin heikko oli, että Ruotsiin rakennettiin tällaisia telttaleirejä, niin uskomattoman monia sinne tuli. Olemme iloisia Ruotsissa siitä, että saimme nyt tällaisen hengähdystauon. Nythän aidot ongelmat syntyvät, kun kaikille on löydettävä kunnon asunnot vastaanottokeskuksissa ei voida enää olla. Nyt seuraava haaste sitten 12. marraskuuta kuukauden kuluttua tässä. Mitä silloin tapahtuu? Emme tiedä, voimmeko ylläpitää rajatarkastuksia, kun EU päättää siitä, voiko Ruotsi huolehtia omista rajatarkastuksistaan. Tämä on kyllä surkea tilanne minun mielestäni. Sanottiin, että tässä saattaa syntyä viivästyksiä, jos kulkee töihin – Tanskaan tai Ruotsiin näin. Voi käydä ehkä käykin osittain, mutta näimmehän kun matkustimme Strasbourgin aluksi valitettiin sitä, että pitää jonottaa näitä passit ja niin edelleen. Mutta aika nopeasti se sujuu kuitenkin, kun siihen totutaan. Eli en nyt näe tätä mitään suurempana ongelmana. Enemmän turvatekijänä, joka on paikallaan niin kauan kuin sitä tarvitaan. Kysymys kuuluu siis, koska saamme tietää, mitä tapahtuu 12. päivän marraskuuta. Hyvin mielelläni haluaisin tietää, mitä silloin tapahtuu, koska eteläisen Ruotsin matkalla yksi kysymys oli juuri se, että poliisi ja rajavartiosto ei voi suunnitella henkilöstökysymyksiä ja niin edelleen, kun ei tiedetä, mitä silloin tapahtuu. Ja sitten ulkorajojen suojaaminen, sitähän on vahvistettu tuhat henkilöä lisää, lennokit ja niin edelleen, mutta mikä itse asiassa on näiden toimijoiden merkitys verrattuna vanhaan Frontexiin? Nyt kerätään sormenjälkitietoja, mutta mitä muuta täsmällisesti, erityisesti kun nähdään, mitä Libyasta, mitä virtoja tulee. Eli miten toimitaan toisin nyt uuden Frontexin aikana? Kiitos. Okay, um, Kiitoksia. No, olemme hieman ylittämässä tämän paneelin aikaa, joten voisiko paneeli nyt nopeasti vastata haluamiini kysymyksiin ja sitten tässä voidaan myös vastata näihin komissiolle esitettyihin kysymyksiin. Kuka haluaisi aloittaa? Tässä ei ole kysymys poliitikoista nyt, niin joten tässä ei ole suurta intoa aloittaa. Rouva Vasliute, haluaisitteko aloittaa? Last question. Jos lähden liikkeelle viimeisimmästä kysymyksestä. Voi vain tuntea sympatia Ruotsin viranomaisia kohtaan ja sitä kohtaan, miten he yrittivät ottaa turvapaikanhakijat vastaan. Kysehän on turvapaikkajärjestelmästä, ei niinkään rajavalvonnasta tässä tapauksessa. oli tarve saada hieman hengähdysaikaa, mutta kysehän on siitä, että meillä tulisi olla yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Kenties ei pitäisi ikään kuin korjata eh, vikaa väärillä lääkkeillä. No sitten ilmoituksesta ja Ruotsin viranomaisten tekemästä ilmoituksesta erityisesti. Tässä oli taustalla pikemminkin poliittisia syitä, ei niinkään turvallisuuteen liittyviä syitä. Todettiin, että viranomaiset eivät pysty näin suureen hakijamäärään, tulijamäärään oikealla tavalla reagoimaan. Ja kriisin huippuvaiheessa äh, sitten saatiin tämä EU-Turkki-lausunto ja Balkanin reitin tilanne selkeytyi. Meillä on Ruotsin lisäksi viisi muuta jäsenvaltiota, jotka jatkavat edelleenkin rajatarkastuksia. Siellä on nyt siirrytty artikla 28 kirjallisista toimista artikla 27 pohjaisiin toimiin. Nyt pakolaisia sitten ei enää tule ja on siirretty käyttämään artikla 29. Sitä tällä hetkellä toteutetaan. Tarkoituksena ei ollut käyttää näitä artikloita tällä tavalla toinen toisensa perään. Ranska ja Malta pikemminkin turvautuivat turvallisuusperusteluihin, mutta onko tämä rajavalvonta sitten oikea ratkaisu terrorismi uhassa ja auttaako se purkamaan näitä terroristi Äh, keskittymiä tai soluja. Ja sitten kysymys maahanmuuttaja lapsista, jotka jätetään yksin. Aivan oikein totesitte, että mikä onkaan se kaikista kirjallisin kysymys. jäsenvaltiot pelkäävät näitä jälkikäteisiä liikkumisia niin sanottujen paperittomien maahanmuuttajien osalta. Tämä on keskeinen kysymys. Ja meidän tulisi pohtia sitä, miten yhteinen turvapaikkajärjestelmämme Euroopassa toimii. Nythän keskustellaan siitä, miten Dublin-järjestelmä tulisi uudistaa, miten Schengen tulisi uudistaa ja mitkä olisivat vaihtoehdot. Kiitos edustaja Koelio siitä, että olette samaa mieltä kanssamme niistä kommenteista, joita esitimme poliisiviranomaistarkastuksista suhteessa rajatarkastuksiin. Schengenin rajasäännöstössä todetaan, että poliisitarkastusten tulisi olla kertaluonteisia, jotka pohjautuvat saatuihin tietoihin, kun taas rajatarkastukset ovat systemaattisia luonteeltaan. Poliisi voi esimerkiksi olla raja-alueilla ja toteuttaa tarkastuksia maahanmuuttopolitiikan yhteydessä. Tätä kansalaisjärjestöt esimerkiksi seuraavat. Miten käytännössä toimitaan? Tarvitsisimme lisää tilaa ja mahdollisuuksia pohtia tätä. Vetoaisimme Euroopan parlamenttiin, jotta se ottaisi oman tehtävänsä vakavasti. Nämä asiat etenevät hyvin nopeasti. Jos on todella niin, että te voitte vain suljettujen ovien, lukittujen ovien takana perehtyä asiakirjoihin ja sitten esimerkiksi Kreikan matkan yhteydessä saatte tätä kautta tiedot. Haluan kuitenkin toivottaa teille hyvää onnea tässä tehtävässänne, kun teidän tulee varmistaa demokraattinen vastuullisuus ja tilivelvollisuus. Um, Steve. Kiitokset ja seuraavaksi Steve. Address the, the sort of general costs question. Kiitoksia. Minä käsittelen näitä kustannuskysymyksiä. Tässä on tarkasteltu suoria julkisia taloudellisia kustannuksia, arvioitu niitä. Tietysti tähän liittyy myös yhteiskunnallisia kustannuksia. Tässä puhutaan osittain ja yleisin termein näistä, mutta ja tietysti tämä liittyy esimerkiksi siihen, että perheenjäsenet, perheenjäsenten asio, suhteisiin ja muuten samoin työmatkoihin, liikematkoihin ja niin edelleen. Tätä on vaikea arvioida, mutta epäilemättä näitä kustannuksia tulee. Jos tätä nyt verrataan siihen, mitä, mikä tilanne olisi, jos ei olisi asetettu näitä rajatarkastuksia sisäisesti, niin olisimme eri tilanteessa kuin viime vuonna, kuten monet ovat täällä korostaneet. Nyt Euroopan unionin tulijoiden määrä on merkittävästi alhaisempi kuin 2015, ja näin on nähty jo tässä koko kesän ajan. Tämä nyt liittyy EUn sopimuksen Turkin kanssa. No, tästä nyt ei kannata keskustella, mutta joka tapauksessa luvut ovat alhaisempia ja länsi reitti on suljettu, joten väkeä ei sieltä paljon tulee. Saksaan tai jopa Tanskaan ja Ruotsiin niin kuin viime vuonna. Ja tässä on myös vähemmän tapahtumia Unkarin rajalla. Ei, eh, monia asioita siinä voidaan kritisoida, mutta joka tapauksessa Unkarinkan kautta Euroopan unionin ei pääse enää paljon ihmisiä. Kaikki nämä tekijät ovat nyt muuttuneet ja ne täytyy ottaa huomioon. Tämän vuoksi ei enää puhuta siitä, mitä olisi tapahtunut vuosi sitten, vaan nyt täytyy puhua päätöksistä, joita täytyy tehdä nyt, ja tämä täytyy tehdä ajoissa, jotta Ruotsin ja muiden maiden viranomaisille annettaisiin aikaa suunnitelmien tekoon mutta tämä nyt riippuu komissiosta ja neuvostosta. Niiden täytyy ryhtyä hyvin pikaisesti pohtimaan sitä, mitä ne haluavat tehdä ja antaa myös selvää osvittaa siitä, mitä ne haluavat tehdä yksittäisille jäsenvaltioille täytyy antaa mahdollisuus esittää perustelunsa sen valossa, missä nyt ollaan menossa, kun vähemmän tulee ihmisiä Euroopan unioniin ja kulkee Euroopan unionin halki verrattuna viime vuoteen. Ei voida jättää huomiota sitä tosiasiaa, että tilanne on muuttunut ja lainsäädäntö on muuttunut järjestelykeskuksia on luotu ja rajavartiosto perustettu ja tässä on paljon erilaisia muutoksia. Ei näitä voida jättää huomiota. Frontex on sanonut, että nyt ei ole enää niin paljon vierastaistelijoita kuin viime vuonna. Kaikki nämä ovat sellaisia seikkoja, jotka antavat oman panoksensa sille, että rajavar- näitä rajatarkastuksia ei pitäisi jatkaa, mutta odotetaanpa nyt kuulla, mikä päätös tehdään ja varmaan tässä saattaa olla sitä kyseessä vielä kuuden kuukauden lisäys tähän aikaan. Haluaisitko lisätä vielä komission puolelta jotain? Ihan pari seikkaa kysymyksestä, joka liittyy siihen, mitä tietoa Schengenin arvioinnista annetaan parlamentille. Siitä puhutaan seuraavassa osiossa, mutta tärkeää lainsäädäntökeskusteluissa on huolehtia siitä, että parlamentti saa tietoa, mutta siellä on tietenkin myös tietoa, jota on, joka on luokiteltua. Mutta tietenkin on tärkeää, että saadaan tietoa myös jäsenvaltioille Schengenin toiminnasta. Palaan puhumaan, kun puhun sissistä myöhemmässä osiossa, mutta toivon, että valiokunnan työstä voidaan puhua myös. Voimme puhua yleisistä löydöksistä, ehkä täsmällisemmin muissa yhteyksissä. 2011 uudistettu lainsäädäntö, kun otettiin esiin, sanottiin myös, että pitäisi vuosittaisen kertomuksen kautta huolehtia tällaista niin kutsutusta terveystarkastuksesta. Ensin meiltä tuli suuntaviivat poliisien tuottamia rajatarkastusten osalta. Tämä vuoden 2011. Tiesimme, että ongelmia oli, mutta olemme tietenkin hyvin riippuvaisia myös tuomioistuimen oikeuskäytännöstä. Ja sitten siitä, miten jatkuvasti valvomme sitä, mitä maissa tapahtuu, kun nyt on väliaikaisia rajatarkastuksia käytössä. Viime, vuon, anteeksi, viime kuussa meiltä saatiin raportti ja sen lisäksi, tästä varmasti keskustellaan jäsenvaltioiden kesken, mutta lisäksi meillä oli myös tällainen ilmoittamaton matka jonka nyt ilmoitan Itävaltaan, ja samantyyppinen matka Ranskaan. Ja mitä ajoituksen tulee, tiedämmekö marraskuun kannasta, niin tämä on myös tuossa syyskuun tiedonannossa 25. päivä 10. kollegiossa päätetään sen tiedon pohjalta, joka jäsenvaltiosta on saatava viimeistään 15.10. ja tuon Tiedonannon liitteessä kaksi puhutaan siitä, mitä tietoa tarvitaan. Yksin kulkevien alaikäisten tilanteesta voidaan varmasti keskustella kollegoiden kanssa, että Ruotsista lähetetään yksin kulkevia alaikäisiä Tanskaan. En haluaisi siitä sen enempää puhua tällä hetkellä. Kiitos. Kiitokset. Emme paljasta kenellekään tätä Itävalta yllätysvierailua. Hyvät kollegat, olemme jo ylittäneet nyt aikataulun näiden ohjelmamuutosten takia, mutta haluaisin kiittää tätä paneelia tekemästäne työstä. Steve, kiitokset siitä, mitä teet. Arvostan sitä kovasti. Kiitokset teille kaikille ja kiitokset kollegoille kärsivällisyydestänne. Voimme nyt siirtyä suoraan toiseen osioon kuulemistilaisuuttamme ja pyytäisin, että paneelin osallistujat tulisivat tänne korokkeelle. Herra Leceri, Frontexin pääjohtaja, herra Kalocinski Euroopan komissiosta, mm, rajavalvon, rajavalvonnan hallinnoinnista ja Schengenistä. Ja kun he tänne nyt tulevat, niin esittelen tämän osion. Toisen paneelin kutsuvieraat tulevat puhumaan Schengenin arviointi mekanismista ja uuden Euroopan raja- ja rannikkovartiosta viraston oikeusperustasta. Herra Leggeri on uuden viraston ja sen edeltäjän Frontexin pääjohtaja. On hyvä, että olette täällä paikalla nyt kuulemisessamme ja voitte kertoa meille tilanteesta. On erittäin hyödyllistä kuulla teitä. Jos kollegat voisivat nyt tulla tänne puhujakorokkeelle, teidät täytyy kiertää tuolta toista kautta. Kun kaikki ovat löytäneet paikkansa, voimme aloittaa. Aloitamme pääjohtaja Fabrice Legeristä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä kutsusta. Näin meillä tarjoutuu mahdollisuus ensimmäistä kertaa Euroopan rannikkovartioviraston johtajan ominaisuudessa käyttää puheenvuoro. We have, it says... Se on niin uusi, että ohjelmassamme lukee vielä Frontex, pahoittelen sitä. Tämä ei ole meidän standardimme mukaista. Puheenjohtaja, enpä tiedä, oliko se edes virhe. Sanoisin oikeastaan, että tässä on kyseessä vähän niin kuin etunimi-sukunimi-tilanne, eli molemmat ovat käytössä. Olen luonnollisesti valmis tekemään yhteistyötä parlamentin kanssa enemmänkin uuden asetuksen mukaisesti on enemmän tilivelvollisuutta, velvollisuuksia, mahdollisuuksia niin ikään. Sen takia olenkin tyytyväinen, että minulla on tämä mahdollisuus tulla valiokunnan vieraaksi uudessa ominaisuudessani. Tässä kyseessä on myös demokraattinen tilivelvollisuus ja valvonta. No, sitten varsinaiseen tämän päivän aiheeseen. Riski, analyysi, haavoittuvuus, arviot ja mitkä ovat viraston toiminnot. Ensinnäkin haluaisin määritellä jollakin tavalla riskianalyysiä niiden käytäntöjen pohjalta, joita virastossa toteutamme. Määrittelisin riskianalyysin toiminnoksi, joka koostuu siitä, että seurataan päätekijöitä, jotka vaikuttavat tilanteeseen ulkorajoilla. Päätekijöitä voisivat olla Ensinnäkin maahanmuuttovirtojen kehitys, myös tiettyjen uhkien kehitys, esimerkiksi rikollisverkostojen eh, tilanne EU-seun eh, e ulkopuolella ja jatkossa mahdollisesti mun tyyppiset uhat, jotka liittyvät terrorismiin. Tämäkin kuuluu nyt viraston mandaattiin. Syytä on olla tietoinen myös näistä tilanteista ulkorajoilla totta kai tämä kuuluu myös Europolille ja muille viranomaistoimijoille. Sanoisin, että riskianalyysi tarkoittaa sitä, että näitä keskeisiä tekijöitä seurataan, tarkkaillaan, jotta voidaan mahdollisimman hyvin allokoida resurssit. Tämä tarkoittaa sitä, että resursseja on aina rajallisesti käytössä aina ja kaikkialla, onpa sitten kyse EU-tasosta tai kansallisesta tasosta. Meidän on siis pohdittava sitä, miten resursseja käytetään oikea-aikaisesti parhaalla, mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Me teemme riskianalyysiraportteja. Strategisimmat niistä toimitetaan myös parlamentille, neuvostolle ja komissiolle – Säännöllisesti tuotamme myös asiakirjoja, raportteja, riskianalyysi sisältöineen. Näin virasto voi ohjata uudelleen resurssejaan ja johtaa yhteisiä operaatioita. Teemme työtä myös riskianalyysin osalta niin, että autetaan jäsenvaltioita tekemään omia päätöksiä. Tässäkin tarkoituksena on jakaa resursseja, henkilökuntaa, teknistä laitteistoa oikealla tavalla silloin, kun päätöksiä täytyy tehdä. Kyseessä voisi olla vaikkapa yhteisen operaation resurssit, sen johto, taikka tiedot, joita olemme saaneet riskianalyysin perusteella. Toimimme myös kumppaneina EUn ulkopuolisten maiden kanssa silloin, kun riskianalyysejä tehdään. Tässä yhteydessä voi mainita yhteistyömme Turkin kanssa. Teemme yhteistyötä myös esimerkiksi Afrikan maiden kanssa. Päivittäin saamme tietoa, informaatiota, myös tiedustelutietoa yhteisten operaatioidemme kautta. Käytämme myös satelliittikuvia hyödyksemme. Tällä tavalla riskianalyysi saa tietoa käyttöönsä hyvin laajasti tiedustelutyöstä, yhteistyöstämme kentältä. Sitten haavoittuvuusarvio, josta haluaisin hieman puhua. Se on yksi uusista tehtävistä, jotka virastolle on nyt uskottu. tämän uuden asetuksen pohjalta. Tässäkin kohtaa haluaisin määritellä, mitä haavoittuvuusarvio tarkoittaa, mitä käsite tarkoittaa. Olemme valmistautuneet hyväksymään metodologian ensi viikon hallintoneuvoston kokouksessa. Ar- määrittelisin haavoittuvuusarvion jonkinlaiseksi tulosauditoinniksi, jossa perehdytään jäsenvaltioiden kapasiteettiin ja niiden mahdollisuuksiin käyttää resursseja sillä tavalla, että otetaan huomioon uhan tyyppi ja laajuus, joka niillä on vastassaan. Toisaalta meillä on riskianalyysi siis, ja nyt yritän kuvailla haavoittuvuusarviota ikään kuin toimintana, jolla pyritään arvioimaan sitä, onko varusteet ja se tapa, jolla jäsenvaltiot toimivat äh, sen mukaista, mitä tilanne vaatii. Kyse on siis kapasiteetista, henkilöstöresursseista, teknisestä varustuksesta ja myös siitä tavasta, jolla viranomaiset järjestävät toimintansa. Ja miten kaikkea tätä käytetään ja hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Haavoittuvuusarvio on siis aivan eri asia kuin riskianalyysi. Sitä ei voida pitää vain yhtenä uutena tasona riskianalyysissä. Kyse on aivan eri asiasta. Havoituusarviossa kyse on niistä toimista, joita jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa, jotta operationaaliset vaatimukset täyttyvät ensi viikolla. Ehdotan viraston hallintoneuvostolle, että hyväksyttäisiin haavoittuvuusarvio. Tämä on myös osa asetusta, jonka olette hyväksyneet. Jos tämä hyväksytään hallintoneuvostossa, niin sitten voimme hyväksyä myös suunnitelman Mehän olemme jo jäsenvaltioiden ja komission kanssa tehneet yhteistyötä työryhmien muodossa tästä aiheesta. Me keräämme tietoa. Tavoitteena on määritellä jonkinlainen taso, peruslinja, jonka pohjalta voidaan vertailuja tehdä. Mikä olisi normaali tilanne? Näin voimme sitten tunnistaa poikkeamat tästä normaalitilanteesta. Te kaikki tiedätte, että normaalin määritteleminen on hieman vaikeampaa kuin mitä vai, miten vain todettaa, että onko tilanne normaali vai ei. Otamme huomioon maantieteen, haasteet ovat erilaisia riippuen maantieteellisestä sijainnista. Todennäköisesti myös varustautumisen tulee olla erilaista eri jäsenvaltioissa. Sitten hieman tietoja aikataulusta ensi vuoden osalta, kun otamme huomioon ja sillä varauksella, että viraston hallintoneuvosto hyväksyy metodologian. Me ensi vuoden aikana toteutamme arvion kaikista jäsenvaltioista. Ensin testaamme metodologiaa kolmessa vapaaehtoisessa jäsenvaltiossa jonka jälkeen sitä toteutetaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tiedän, että tämä kysymys joskus nousee esille. Mikä on Schengen-arvion ja toisaalta haavoittuvuusarvion välinen yhteys tai suhde? Komissiohan puhuu aina Schengen-arvioista. Eroja kuitenkin on. Minun näkökulmastani Schengen-arvio keskittyy siihen, noudatetaanko Schengenin sääntöjä. Toisaalta haavoittuvuusarvio ei ole mikään äh, arvio juridisesta sääntöjen noudattamisesta, vaan kyse on tarkastamisesta, tarkastuksesta sen suhteen, onko resurssien käyttö tehokasta. Voi olla, että on sellaisia jäsenvaltioita, jotka täysin noudattavat Schengen-asetusta ja sääntöjä, mutta jos varusteita, välineitä ei käytetä asianmukaisesti, niin tehokkuusvaatimuksiin ei päästä. Haavoittuvuusarvio on jatkuva vuosittainen prosessi. Kaikki jäsenvaltiot siis ovat mukana tässä arviossa. Näin ei ole Schengenin arvioin osalta. Jos viranomainen, jos virasto havaitsee jonkinlaisen ennakoimattoman kehityskulun, niin sitten johtaja voi päättää, että toteutetaan vielä lisähaavoittuvuusarvio tiettyjen uhkien pohjalta tai tiettyjen ulkorajojen osien osalta, jotta saadaan päivitettyä tietoa tilanteesta. Näin voidaan olla valmiina käyttämään oikeita välineitä. Kyse ei ole siitä, että jäsenvaltioita syytetään. Minusta viraston rooli tästä näkökulmasta on nimenomaan ennakoida mahdollisia ongelmakohtia ja valmistella, valmistautua sellaisiin toimiin, joita voidaan joutua käyttämään tietyissä operaatioissa tarpeen vaatiessa. Ihan muutama esimerkki näistä haavoittuvuuksista. Yksi esimerkki voisi olla sellainen tilanne, että että ovatko EUn ulkorajat valmiina käsittelemään esimerkiksi väärennettyjä asiakirjoja. Onko tietty osuus ulkorajasta sellaisessa tilanteessa, että varusteita ei ole, joiden avulla tällaiset väärännyt asiakirjat voitaisiin havaita? Mitä tapahtuu, jos jäsenvaltioilla ei ole mitään varasuunnitelmia, jos suuri määrä maahanmuuttajia tai pakolaisia yllättäen rajalle saapuu. Nämä ovat sellaisia esimerkkejä, joissa kyse ei niinkään ole lakien noudattamisesta, vaan pikemminkin kyse on tehokkuudesta ja kapasiteetin käytöstä paikan päällä. En halua puhua liian pitkään, minulla taisi olla 10 minuuttia puheaikaa joten haluan päättää puheeni toteamalla, että teemme luonnollisesti yhteistyötä Euroopan komission kanssa ja myös Schengenin arviointimekanismissa virasto on osana tätä prosessia. Me tarjoamme omaa asiantuntijuuttamme ja joskus jopa annamme yllykkeitä komissiolle toteuttaa tällaisia yllätysvierailuita ja mihin niitä tulisi järjestää. Kiitoksia herra Legeri komissiosta puheen ollen. Meillä on täällä herra Kalutsinski, joka on TG Homen vara, varajohtaja. Teillä on nyt 10 minuutin puheaika, olkaa hyvä. Ten point. Kiitos oikein paljon. 10 minuuttia, 10 seikkaa. Schengenin arviointimekanismista on kuultu haavoittuvuusarvioinnista myös, ja voisitte kuvitella, että vakuutteluistamme huolimatta voisi ajatella, että tässä on kyse samasta asiasta. Me näemme tässä kaksi hyvin tärkeää integroidun rajahallinnon osatekijää. Arviointitekijää ja tässä on selkeitä eroja. Haluaisin kymmenen kohdan kautta esitellä nämä, vaikka tässä on vaarana, että toistan herra Legerin sanomaa. Ensinnäkin tavoite. Schengenin arviointimekanismilla on hyvin selkeästi koko Schengenin aki arvioitavana. Poliisiyhteistyö, tietosuoja, Schengenin tietojärjestelmä ja niin edelleen. Eli kaikki täydentävät toimet, joita Schengeniin liittyy. Eli soveltamisalla on laajempi kuin haavoittuvuusarviointi. Ja kuten aikaisemmin sanottiin, tällainen legalistisempi lähestymistapa. Nyt Ranskassa esimerkiksi meillä on tämä matka tällä viikolla ja sitten il- ennalta ilmoittamaton Itävaltaan, joka on käynnissä tällä hetkellä. Tärkeää on pohtia, noudattavatko nämä kaksi jäsenvaltiota Schengenin sääntöjä tämän vierailun aikana. Yhä uudestaan kohtamme tilanteen, joka on oikeastaan tosi hyvä. Kun raportti esitetään, niin sanotaan, että no me olemme jo tällä välin hoitaneet nämä asiat. Tämä on siis epärelevanttia tämän raportin osalta, suositusten osalta. Schengenin järjestelmän kannalta on tärkeää se, mitä löydetään paikan päällä. Sitten hävytuusarviointi on tällainen jatkuva käynnissä oleva prosessi, jossa katseet käännetään tulevaisuuteen. Kovasti keskitytään siihen, että pyritään ehkäisemään viimevuotisen kaltainen tilanne. Tavallaan luomaan kapasiteettia ja valmiutta jäsenvaltioissa, jotta voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin. Toisaalta pienempi, mutta kuitenkin tärkeä seikka on se, miten nopeasti voidaan osallistua nopean reaktion tämän puuliin. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan Schengenin arviointijärjestelmä. Haavoittuvuusarviointi taas on teknisempi kysymys, liittyy resursseihin ja niin edelleen, mutta tämä on tärkeää, kun ajatellaan sisäisiä työmenetelmiä. Maassa voi olla paljon autoja tai helikoptereita tai muita, mutta miten viranomaiset toimivat yhteistyössä? Jaetaanko tietoa, koordinoidaanko, omataanko sama lähestymistapa? Nämä ovat tärkeitä tekijöitä tässä yhteydessä myös. Monemmat kattavat kaikki jäsenvaltiot, mutta Schengenin arviointijärjestelmään liittyvät nämä vierailut. Komissio on toteuttanut vuonna 2015 21 tällaista vierailua jäsenvaltioihin mukaan lukien rajoille yhdeksän vierailua Itävalta, Saksa, Belgia, Alankomaat ennalta ilmoitettuina ja sitten ilmoittamatta käytiin myös, eli tämä tulee todella yllätyksenä ja olen ihan varma, että Itävaltakin oli yllättynyt tästä vierailusta tällä viikolla, koska me todella pidämme salaisuutena nämä matkat, kun matkaan lähdetään vuonna 2016 kaiken kaikkiaan 16 vierailua, joten kuten huomaatte, noin parikymmentä vuodessa. Kuuden kollegan tiimit komissiosta työstävät näitä kokonaisuuksia. Työtaakka on melkoinen, koska kaikki seuranta pitää myös toteuttaa eri vierailuiden ja raporttien suositusten jälkeen. Menetelmä eroaa myös mutta nähdään, että niissä voi olla yhtenäisyyksiäkin. Schengenin arviointimekanismissa on standardi Schengenin kyselylomake. Se voi olla tärkeä tiedon lähde totta kai, myös Frontexille, kun ajatellaan havoittuvuusarviointia. Siksi esitämme, että tämä tulisi täysin jakaa Frontexin kanssa. Sitten komission kertomus, neuvoston suositukset – toimintasuunnitelmat ja niin edelleen. Meillä on hyvin selkeät suositukset siitä, noudattaako vai eikö jäsenvaltio noudata sääntöjä. Noudattamattomuudelta voi vaikuttaa ensin, mutta kyse voi olla vaikka siitä, mitkä kyltit siellä räänelytyspaikalla ovat. Tärkeämpää on, että noudatetaan suosituksia, koska ne vaikuttavat siihen, miten tehokkaasti jäsenvaltiossa toimitaan. Havituusarvion menetelmää kehitellään virastossa tällä hetkellä. Nyt se on lähes päivittäin keskusteluiden kohteena komission ja Frontexin välillä. Tietenkin myös hallintoneuvosto, jäsenvaltiot Frontexin kautta ovat edustettuna. Tämä on tällainen työpöydän ääressä tehtävä työ. Paljon tärkeää tietoa saadaan jäsenvaltiosta, kun virasto pyytää. Tietän, tärkeää, että tietää annetaan yksityiskohtaisesti ja otetaan huomioon kaikki indikaattorit, joiden perään virasto kysyy, mutta Schengen arviointijärjestelmä on tässä myös tärkeä. Sitten Frontexin yhteyshenkilöt jäsenvaltioissa, tärkeä asia myös. Tiedon keräämistä pitäisi tukea myös tällä tapaa. Luvallanne ehkä vähemmän juridisin pohjin voitaisiin sanoa, että haavoittuvaisuusarvio on hyvä tapa parantaa menetelmiä ilman kasvojen menetystä, kun siitä ei heti keskustella kaikkien jäsenvaltioiden kesken. EPCG-asetuksen mukaan johtajalla on tärkeä rooli, kun otetaan esiin nämä puutteet jäsenvaltioiden kanssa. Ja jos jäsenvaltio on fiksu, niin lähdetään noudattamaan sääntöjä ennen kuin tämän asetuksen artiklan 19 pohjalta lähdetään pidemmälle. Komissio tässä Schengenin osalta ja sitten haavoittuvuusarvioon osalta meidän työtämme. Schengenin arviointimekanismi on laajempi, ei ainoastaan neuvostovan Euroopan parlamentti saa nämä kertomukset. Tässä on nyt myönnettävä, että kertomukset kyllä lähetetään, mutta ehkä ei aina ole käytetty virallisia kanavia, vaan lähetetään vain sähköpostilla. Kyllä, tässä pitää tulevaisuudessa noudattaa oikeita kanavia. Ja sitten tämä EU Restricted-merkintä on ongelma, kun tätä tietoa jaetaan tämä luokitus siis. Ehkä voisimme tutkia tätä yksityiskohtaisemmin yhdessä, koska tässä on kuitenkin arkaluontoisesta tiedosta kyse, eikä pitäisi lähteä syyttelypeliin tässä, kun siitä ei ole oikein apua, kun pyritään sama jäsenvaltio parantamaan menettelyitä, päinvastoin. Tämä saattaa johtaa päinvastaiseen reaktioon. Siksi näitä kertomuksia on käsiteltävä varoen ei tätä tietoa pitäisi heti kaikkialle julkaista välittömästi. Oikeusperusta on eri totta kai, mutta Schengenin ohjekirja on aina ja kaikki muut säännöt, jotka vaikuttavat molempiin. Ja kyllä, hyvin tärkeä tekijä, joka Frontexin kanssa oli esillä hiljattain, on se, että on huolehdittava siitä, että tietoa ei kerätä kahta kertaa, päällekkäisyydestä on päästävä eroon. Eli kun lähdetään havaittuvaisuusraporttia arvioita kirjoittamaan, sinne saadaan tietoja, jota on kerätty näillä vierailuilla myös. Ja sitten rahoituksesta itsestään selkeä linkki Schengenin arviointimekanismilla on sisäisen turvallisuuden rahastoon – olisi mahdollista, että pitäisi vähän katsoa kansallista rahoitusjärjestelmää näiden vierailuiden jälkeen, mutta yhteisö myös haavoittuvuusarviointeihin, kun ajatellaan eri unionin toimia ja unionin rahoitusta. Tietenkin pyrimme ottamaan tämän kysymyksen tulevaisuudessa esiin, jos ongelmia, puutteita tässä yhteydessä syntyy haavoittuvuusarvion yhteydessä. Osoittaisin näin siis samanlaisuuksia, mutta eroja näiden kahden prosessin välillä. Selkeästi nämä linkittyvät yhteen, mutta yksi on oikein komission rooli sopimuksen vartijana Schengenin sääntöjen täytäntöönpano ja sitten koko Frontex toisaalta. Enemmän operat institutionaalisia kysymyksiä, missä on puitteita, miten puututaan näihin kysymyksiin ainoastaan viiden vuoden välein, kun se on Schengenin arviointijärjestelmän sykli, vaan ihan säännönmukaisesti, hyvin nopeasti, käytännönläheisellä tapaa. En uskalla ehkä sanoa epäpoliittisella tasolla, mutta kuitenkin niin, että ongelmat löytyvät heti. Kiitos. Kiitos teille molemmille. Minulla on nyt kolme puheenvuoroa pyyntöä. Sipel, Dupré, Kuelju äh, ja vielä herra Pavelkin. Haluaako vielä joku käyttää puheenvuoron tässä osiossa? Voisitte pyytää puheenvuoroa nyt, niin voin sitten sulkea puhujalistan. Ei muita pyyntöjä. Selvä. Aloitetaanpa sitten edustaja Sippelistä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin keskittyä muutamiin konkreettisiin kysymyksiin, jotka liittyvät äh, haavoittuvuusarviointiin, joka tulee nyt tuohon riskianalyysin päälle? Tuleeko se pelkästään sen yläpuolelle? No, näyttäisi nyt siltä, että tässä on vielä ajatuksia siitä, mikä voisi olla neuvo, ne, jäsenvaltioille annettava neuvo, minkälaisiin toimiin niiden pitäisi ryhtyä eri tilanteissa. Kysymykseni onkin seuraava. Jos voidaan ennakoida selvää riskiä tai että esimerkiksi pakolaisten määrä nousisi huomattavasti jollain ulkorajalla. Voisitko antaa esimerkin jostakin konkreettisista ohjeista neuvosta jäsenvaltioille? Toinen kysymys. Jos jäsenvaltio selkeästi syystä tai toisesta on halukas äh, toimimaan, mutta sillä ei ole rahoituksellisia resursseja tai jotain muuta vastaavaa, niin onko silloinkin mahdollisuus tehdä solidaarisuus, yhteistyötä niin, että autetaan näitä jäsenvaltioita teknisillä tai taloudellisilla resursseilla. Ja toteutetaanko tämä vain eurooppalaisella rahoituksella vai löytyykö halukkuutta organisoida jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta? Ja sitten sitten, jos annotaan, annetaan jäsenvaltioille neuvoja, niin liittyykö tämä myös siihen, millä tavalla riskianalyysi tehdään, tai onko tällä vaikutusta tarkemminkin sanottuna vielä siihen, millä tavalla tehdään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, niin että jäsenvaltioissa ja kolmansissa maissa olisi samantasoisia toimia ja voisitteko myös hieman puhua siitä, että jos kysymys ei ole maahanmuutosta, vaan, ja nythän voidaan jo selkeästi nähdä joissakin Euroopan unionin jäsenvaltioissa, että siellä on terrorismia ja sitten löytyy kidutusta ja sotaa kolmesta maista. Jos kaikki tällaiset asiat nyt tapahtuvat, niin olisiko teillä jotain näkemystä, mitä tämä voisi merkot tarkoittaa jäsenvaltioille, mitä tukitoimia niihin kohdennattaisiin? please. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Uh, äh, merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin suorella mielenkiinnolla molempia puheenvuoroja. Tulin kylläkin hieman myöhässä paikalle, ikävä kyllä. Vakaumuksellisena eurooppalaisena olen aina ollut sitä mieltä, että yhteisiä rajoja on hoidettava yhteisesti. Tämä on minun ajattelutapani ja tuen kaikkea, mitä tehdään tähän suuntaan. Minulla olisi kaksi kysymystä. Olen hieman huolissani. Ensinnäkin näistä tavoittavuusarvioista. Siinä arvioidaan jäsenvaltioiden mahdollisuuksia toimia, valmiuksia toimia, jos yllättäen rajavalvontaan kohdistuu haasteita. Jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole lainkaan samassa tilanteessa keskenään. Tässä hieman provosoin, kun totean, että kun haavoittuvuutta tutkitaan, niin tuloksenahan voisi olla, että niitä palkitaan tai kiitellään, jotka ovat pystyttäneet näitä pikkilanka-aikoja. Eli Orbania kiiteltäisiin ja sitten syyteltäisiin Rentsiä ja Tsiprasta. Eiväthän tilanteet ole lainkaan samanlaisia. Meillä on erilaisia rajoja. Jotkut maarajat ovat helposti valvottavissa, toiset merirajat taas hyvin vaikeasti valvottavissa. Tässä ikään kuin palkitaan niitä, jotka ovat ryhtyneet kaikista ikävimpiin, rankaisevimpiin toimiin. Puheenvuoro oli aika lailla byrokraattinen. Siinä oli ilmiselviä asioita, eli yllätysvierailuja ja tiedonkeruuta ja niin edelleen. Te teette toki teknistä työtä, joka on aivan loistavaa, mutta usein kyllä mieleen nousee kysymyksiä. Frontexin äh, resursseja lisätään, mutta mitä tarkoittaa sitten kentällä käytännössä? Jos äh, Turkin rajan ylittää entistä useampi ja tulee Kreikkaan, niin äh, Turkkihan siellä rajaa valvoo. Mitä Frontex oikein tekee? Jos katsotaan, mitä tapahtuu Italiassa, siellä tuhannet ihmiset joka päivä ylittävät rajan. Mitä Frontex oikein tekee? Kyse on nyt aivan todellisesta kysymyksestä olisi hienoa, jos voisin minulta kysyville vastata, mikä oikein on tämän järjestelmän tehokkuus. Ei tämä ole mikään kritiikki, tämä on varmaan ky- vilpitön kysymys. Haluaisin saada jonkinlaisia vastauksen elementtejä, jotta voin vastata niille, jotka minulta tätä kysyvät. Kiitos. Thank you, Gerard. Kiitoksia, Gerard. Ja seuraavaksi herra Pavel. Kiitos paljon. Minäkin pidän tervetulleena uutta virastoa ja tätä työtä, josta puhuitte. Yhteiset rajat, yhteiset vastuut, yhteiset kustannukset. Näitä ajatuksia minä tuen. Tällä hetkellä kuitenkaan Schengen-alueellakaan ei ole yhteistä rajaa. Jos katsoo muita ongelmallisia rajoja, ajattelen niitä Euroopan unionin jäsenvaltioita, jotka eivät ole Schengen-alueella. Ja te sanoitte, että nämä tarkastukset voisivat koskea myös Schengenin ulkopuolisia maita, samoin kuin havoittuvuusarvioinnit, joita virasto toteuttaa. Kysyisin, miten arvioitte valmiuden kohdata haasteita, kuten 2015 vuonna, kun ajatellaan näitä kolme jäsenvaltiota verrattuna Schengenin jäsenvaltioihin? nyt on raportoitu ongelmia tai näimme, että ongelmia oli aikaisempina vuosina Schengenin rajojen suojelemisessa. Kiitos. Um, Kiitoksia, herra Pavel. Tiivistet vielä loppupuheenvuoro, herra Kuolju. Kiitoksia, puheenjohtaja. Schengenin arviointi mekanismi samoin kuin sisjärjestelmä, ne muodostavat keskinäisen luottamuksen pilareita. Mutta palaanpa tässä hieman asiassa takaisin, Jos tässä luotiin nyt tämä Schengenin arviointimenetelmä, ja jäsenvaltiot eivät olleet e, ensivaiheessa valmiita liittymään Schengeniin, mutta sen jälkeen eivät aseta ehtoja. Ne ovat kuitenkin valmiita koko ajan seuraamaan näitä sääntöjä. Tämän vuoksi luotiin tämä Schengenin arviointimenetelmä. Ja olen iloinen, että komissio niin hyvin puhuu näistä yllätysvierailuista. Parlamentti taisteli puolesta. Neuvosto ei ollut valmis yhteispäätösmenettelyssä tästä, tätä hyväksymään kovinkaan helposti. Tämä on nyt kuitenkin yksi tärkeimmistä välineistä, jotka loimme uudessa Schengenin arviointivälineessä. Minulla ei ole vielä selvää, mikä ero on haavoittuvuusarvioinnin ja tämän uuden arviointimekanismin välillä. Minun täytyy kiittää molempia puhujia siitä, että yrititte selittää tätä. Kenties tämä nyt on, liittyy oman ymmärtämättömyyteeni, mutta mielestäni ero näiden kahden välillä ei ole selkeä. Ymmärrän, että Schengenin arviointimekanismi on laajuudeltaan suurempi ja haavoittuvuusarvioinnilla yritetään sitten arvioida tulevia haasteita, mutta en ole yhtä mieltä siitä, että toinen olisi luotetaan teknisempi ja toinen analyyttisempi. Jos meillä on rajalla, ulkorajalla ongelma, e, SIS-järjestelmän, Schengenin tietojärjestelmän käytössä, niin se on kyllä varmastikin teknisempi kuin juridisempi luonteelta, mutta SISn väärä käyttö saattaa tehdä rajavalvonnasta. Nyt en sano hyödytön, mutta se tekee siitä hankalampaa. Meillä saattaa olla siis myös huonoa sisinkäyttöä Schengenin arviointimenetelmässä. Minun mielestäni me emme voi välttää molempien järjestelmien päällekkäisyyttä. Ja sekä uusi virasto että komissio, niiden täytyy nyt välttää rinnakkaistyötä ja hyötyä toistensa tiedoista? Kaksi konkreettista kysymystä komissiolle. Totesitte, että syyttely ei enää toimi. Olen yhtä mieltä kanssanne. Mutta kun jäsen valtiolle osoitettu suositus julkaistaan, niin silloin nimetään tämä maa, jolla on ongelmia. Joten tietyllä tapaa tuossa vaiheessa me kyllä osoittelemme syyttävällä sormella. Ja mitä tulee sitten raporttien luottamukselliseksi tekemiseen, no minun täytyy sanoa, että minä olen lukenut monia näistä raportteista sääntöjen mukaisesti salaisessa, salaisessa huoneessa. 90-95 prosenttia raporttien sisällöistä ei niiden tarvitsisi olla luottamuksellisia. Tähän ei ole perusteita. Ja useiden tekstien osa mukaisesti raportit voidaan osittain julkaista. No, ymmärrän, että komissiolle on helpompaa sanoa, että koko raportti on luottamuksellinen sen sijaan, että osa siitä julistettaisiin ei-luottamuksellisiin. Mutta me emme salli tässä nyt läpinäkyvyyttä, emmekä tee Euroopan tason työstämme helpompaa, jos kaikki raportit ovat salaisia, vaikka niiden sisältö ei tällaista luottamuksellisuutta millään tavalla perustelisikaan. Kiitoksia, Carlos. Kenties aloitamme herra Legeristä. Meillä ei ole kauheasti aikaa käytössämme, joten voisitteko yrittää vastata näihin avainkysymyksiin lyhykäisesti? Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Yritän vielä kerran vakuuttaa teidät siitä, että haavoittuvuusarvion ja Schengenin arvion välillä on ero. Omasta näkökulmastani viraston näkökulmasta nämä ovat toisiaan täydentäviä menettelyjä. Aikataulu on erilainen, myös ala on erilainen ja myös se tapa, jolla ongelma voidaan ratkaista. Haavoittuvuusarvio ei ole niinkään mikään absoluuttinen totuus. Toki laista voi olla erilaisia tulkintoja lakimiehet, tuomarit voivat tulkita lakia eri tavoilla, mutta jossakin on kuitenkin sellainen laki, jota sitten käytetään pohjana, jota tulkitaan. Mutta tässä haavoittuvuusarviossa me otamme jonkinlaisen perustilanteen, jonka kehittymistä sitten arvioimme vuodesta toiseen. jos ajattelemme vaikkapa vuotta 2010 ikään kuin perusvuotena, tai jos otamme vuoden 2015 perusvuoden asemaan, niin mikä on pakolaisten tai maahanmuuttajien määrä, joka, jotka rajalla pitäisi pystyä äh, rekisteröimään, prosessoimaan? Tilanne on erilainen, jos äh, perusvuosi on vuosi 2010 tai 2015. Kyse on siitä, ovatko jäsenvaltiot valmiita tämän tyyppiseen tilanteeseen. Sitä me arvioimme. On oltava tietoinen, että kyse on kapasiteetin tehokkuudesta. Näin voi vastata myös kysymyksiin, joita tällä esitettiin, ja antaa esimerkkejä suosituksista. Ja tämäkin osoittaa, mikä ero näillä kahdella eri arviolla on. Jos virasto havaitsee, että tietyt ulkorajan osuudet eivät ole valmiita, koska tietyt jäsenvaltiot ovat tilanteessa, jossa niillä ei ole riittävästi kapasiteettia, henkilökuntaa, teknistä välineistöä, tietokantoja tai yhteyksiä tietokantoihin. Nämä ovat esimerkkejä, joita me olemme havainneet. Jos on sellainen paikka, jossa maahan tulijoita ei voida rekisteröidä, ei voida käyttää verkkoyhteyksiä. Tällaisia tapauksia me olemme virastona havainneet. Jos 50 pakolaista tai maahantulijaa tulee päivän aikana, niin järjestelmän vaikutukset eivät ole samanlaisia kuin jos tulijoita on 5 000 tai 10 000 päivittäin. Meillä on oltava jonkinlainen lähtökohta, jokin perustilanne, josta lähdetään vertailuja toteuttamaan. Sen takia meillä on tällainen vuosittainen menettely ja määräys, joka tekee mahdolliseksi sen, että johtaja voi poikkeustilanteissa ryhtyä lisätoimiin. Näissä tilanteissa voidaan toteuttaa lisää arviointia ja sitten tehdä ehdotus toiminnoiksi. Joskus vaaditaan välittömiä reaktioita, yhteisiä operaatioita, joilla tuetaan jotakin jäsenvaltiota. Joskus tämän tueksi tarvitaan vielä keskipitkän aikavälin tavoitteita, kapasiteetin tukemista kansallisesti kyseisessä jäsenvaltiossa. Joskus on kehitettävä eurooppalaista kapasiteettia. Tämäkin vain esimerkkinä. Onko meillä riittävästi asiantuntijoita, jotka esimerkiksi havaitsevat väärännetyt asiakirjat? Tämä ei päde pelkästään yksittäisiin jäsenvaltioihin, vaan myös unionin kokonaisuutena. Virasto yrittää löytää oikeanlaisen tasapainon ja asianmukaisimmat suositukset, jolla voidaan hätätilanteisiin ja kiireellisiin tilanteisiin varautua ja voidaan myös kapasiteettia ja sen käyttöä ennakoida ja suunnitella. Haavoittuvuusarvio ei tietenkään huomioi kolmansia maita, koska me nimenomaan arvioimme jäsenvaltioittemme kapasiteettia. Jos meillä on tietoa riskianalyysin pohjalta, että on sellaisia olosuhteita, tilanteita, joissa selkeästi havaitsemme monistakin syistä, e, kenties geopoliittisista tai taloudellisista syistä, että pakolaisia tai henkilöpaperittomia tulijoita tulee rajoillemme. Ja jos tiedämme, että tietyillä alueilla on kehittymässä turvallisuusuhkia, terrorismia, terroristiuhkaa, järjestäytyneen rikollisuuden muodostamaa uhkaa, niin totta kai tämäkin on huomioitava, jotta rajanylityspisteitä voidaan äh, valmistella, jotta ne ovat varustautuneita näihin tilanteisiin. Onpa kyllä sitten lentokentästä tai maarajasta, merirajasta. No, sitten EUn jäsenvaltiot, jotka ovat Schengenin ulkopuolella, jotka eivät ole Schengenin jäseniä. Täytyy korostaa sitä, että tässä ei ole mitään päällekkäisyyttä haavoittuvuusarvion ja Schengenin arviomekanismin välillä. Schengenin arviomekanismin on tehtävä oma työnsä, kun ajatellaan näiden kolmen jäsenvaltion liittymistä Schengeniin. Virasto kuitenkin aloittaa kaikissa jäsenvaltioissa haavoittuvuusarvioiden teon. Meidän on tarjottava kaikille jäsenvaltioille myös solidarisuutta. Ei ole mitään sattumaa, että Viime viikolla kävimme Bulgaariassa ja siellä olimme nimenomaan vihkimässä toimintaan tätä uutta järjestelyä. Siellä Slovakian puheenjohtaja valtio ja myös komission sen Avramopoulos olivat paikalla. Meillä on siis operaatioita myös siellä. Ja tällä tavalla voimme tukea Euroopan unionin ulkorajaa. Sitten jokunen kysymys kuultiin myös maantieteestä ja siitä, miten näitä haavoittuvuusarvioita toteutetaan. Totta kai maantiede otetaan huomioon. Tiettyjen jäsenvaltioiden naapurustosta riippuu pitkälti se, mikä tilanne on. Onko maaraja kyseessä, meriraja kyseessä. Tarpeet eivät ole samanlaisia, eivätkä myöskään riskit ole samanlaisia. Minulla on ollut jo mahdollisuus tämä todeta, ei kenties tässä valiokunnassa, mutta silloin kun sitä minulta on muualla kysytty, että muurien, raja-aitojen rakentaminen ei ole voinut estää sitä tilannetta, jonka koimme vuonna 2015. 1,8 miljoonaa ulkorajan laitonta ylitystä silloin tapahtui ja vuonna 2015 kuitenkin jäsenvaltiot rakentelivat näitä aitoja ja muureja. Me olemme valinneet jäsenvaltiot, joissa olemme testanneet näitä metodeja, ja ne ovat hyvin erilaisia. Kuusi jäsenvaltiota ovat tarjoutuneet, tarjoutuneet vai, vapaaehtoisiksi. Nyt tämä tieto on jo julkista, Slovenia, Saksa ja Suomi. Nämä kolme ovat se, vapaaehtoisia ja siellä maantieteelliset olot ovat aivan erilaiset. Näillä mailla on myös ilmarajoja, eli kyseessä ovat lentokentät No sitten, mitä Frontexista oikein on hyötyä ja mitä rajavartiostosta on hyötyä? Vuoden 2015 aikana Euroopan unionin budjettiviranomainen ja myös Euroopan parlamentti hyväksyi sen, että budjettia kasvatetaan useammassa erässä. Näin varat kolminkertaistuivat. Annan muutamia esimerkkejä tästä. Esimerkiksi 150 000 ihmisen henki voitettiin Frontexin toimista pelastaa. Kreikan saarilla rekisteröintien määrä lisääntyi. Elokuussa 2015 rekisteröintien määrä oli lähes tulkoon nollassa ja nyt ollaan noin 95 prosentissa rekisteröintien määrän suhteen. Sitten uusi asia virastossa oli se, että toteutetaan myös turvallisuusvalvontaa. Pariisin iskujen jälkeen neuvosto pyysi virastoa auttamaan Italiaa ja Kreikkaa näissä turvatarkastuksissa. Kyse on tässäkin Schengenin tietojärjestelmästä. Havaitsette, että Frontex tarjoaa nyt lisäpalveluita jäsenvaltioille ja toisaalta se uusi mandaatti, josta te myös yhteislainsäätäjänä olette äänestäneet ja hyväksyneet, on ikään kuin tehnyt säännönmukaisemmaksi sääntöpohjaisemmaksi sen tilanteen, jossa me nyt olemme. 2015 toimimme tietyllä tavalla, vaikkakaan mandaattia tähän ei varsinaisesti ollut. Eli kyse oli Schengenin tietojärjestelmän pääsystä ja käytöstä. Se aiheutti tiettyjä huolia, ja tämä oli julkisessa tiedossa. Me kuitenkin jatkossakin teemme työtämme tällä tavalla. Nyt meillä on uusi mandaatti ja voimme mennä vielä pidemmälle henkilötietojen keräämisessä. Meillä on tämä Pedra-hanke, joka käynnistyi Italiasta ja sitä on laajennettu myös Kreikkaan ja Espanjaan. Ja siitä tulee sitten käytäntöä kaikkialla. Sen sijaan, että vain kuullaan maahanmuuttajia ja tehdään hieman yleisluontoisia riskiarvioita, niin me keräämme myös äh, henkilötietoja jaamme nämä tiedot myös Europolin kanssa ja pian myös kaikkien kansallisten viranomaisten kanssa. Tällä tavalla voimme taistella ihmiskauppaa vastaan ja tämä auttaa meitä myös terrorismin vastaisessa taistelussa. Kiitos. Kiitokset teille herra Legeri ja herra Schiffard seuraavaksi, mutta kenties rajoitatte puheenvuoron viiteen minuuttiin. I, I don't want to frighten you, but when we look... No en halua pelotella, mutta kun väestökehitystä Afrikassa toisaalta katsotaan ja toisaalta Euroopassa, ainoa maailman kolkka, jossa väestö on kutistumaan päin. Ennen seuraavaa matkaa, jos käytte Ranskan ulkoministeriön sivuilla ennen matkana ja katsotte siellä matkan varoituksia – löydätte niiltä Euroopan ulkopuolelta, Pohjois-Afrikasta ja niin edelleen. Kun ajatellaan maita, jotka ovat EUn ulkopuolella, turvallisuustilanne on heikkenemään päin. Olemme ihan kehityksen alussa vasta. Viime vuoden tilanne oli ääritilanne. Ja ihan varmasti solidarisuutta puuttui, samoin koordinointia – kuten Euroopan parlamentin jäsenet täällä ovat aikaisemmin tänään jo sanoneet. Mutta tilanne ei sinänsä katoa mihinkään. Helppoja ratkaisuja ei ole, ei pelkästään mustavalkoisuutta, vaan meillä on monimutkaiset asiat ja ajat edessämme. Kun Schengenin arviointimekanismia katsotaan, niin tyypillisesti tässä on kyse komission roolista sopimusten vartijana – unionin lainsäädännön vartijana on katsottava, että lainsäädäntöä täytäntöpanan jäsenvaltiossa oikein. Ja teoreettisesti kaikki voi olla ihan järjestyksessä jäsenvaltiossa, mutta silti voidaan pohtia, pystytäänkö toimimaan tällaisissa ääritilanteessa. Katsotaan itäisiä maarajoja ajatellaan, että Ukrainassa tai valko on aito sisällissota. Sitten ei ole kolmatta valtiota Turkin kaltaista siinä välillä, vaan suuri määrä ihmisiä, jotka tarvitsevat suojelua tai ovat joutuneet siirtymään. Nämä ihmiset ylittävät rajat ja silloin kysymys kuuluu, pystyykö jäsenvaltio selviämään tällaisesta joukko maantulosta, jossa jäsenvaltioissa on suunnitelmia näitä tapauksia varten. Edustaja Sippelin kysymykseen palaisin, kun kysyttiin, mitä tapahtuu, kun tulee suuria joukkoja pakolaisia ja siirtolaisia virastojen välinen yhteistyö on tärkeää, on olemassa rajavartiosto, mutta samalla on pohdittava yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Onko sääntö, onko tässä jotain aktivoitavaa yhteistyön muodossa? Ja sitten tietenkin, kuten Kreikan tilanteessa, jos jäsenvaltio on aivan liian suuren paineen alla, jos ajatellaan, että Saksankaan rajavartiosta ei selviäisi tällaisista, niin sääntönä on solidarisuus. Rahoitus ja komissio hyvin nopeasti nykyään antaa unionin toimista rastoista tukea. Toisaalta nyt on nämä nopean reaktion puulit käytössä kunnes syyskuuta alkaen. Olemme varma, että näitä käytetään. Eri välineitä on käytössä, mutta haavoittuvuusväline liittyy enemmän ennaltaehkäisyyn, katsoa tulevaisuuteen ja syvemmälle ei ainoastaan lainsäädäntöä itsessään sitä, toimitaanko Schengenin lainsäädännön mukaan. Lisäksi edustaja Koelio mainitsi asian, no en halua siis nyt mustamaalata yhtään jäsenvaltiota, mutta asiahan on niin, että kun sinne klubiin on päästy, niin sieltä ei niin helposti potkita pellolle. Ja jos potkitaan, niin mitä painetta, mitä painostamisen mahdollisuuksia sitten enää on? Mitä voidaan tehdä jäsenvaltiolle, joka ei ole näin klubin jäsen, joten sen ei tarvitse noudattaa sääntöjä senkään vertaa. Tilanne on silloin vieläkin hankalampi. Yhteisen Eurooppa-hengen takia on tärkeää huolehtia siitä, mitä meillä Schengenissä ja Euroopan unionissa on jo tällä hetkellä. Kuten aluksi mainitsin, kohtamme tulevaisuudessa melko merkittäviä ongelmia. Meidän on yhdessä toimittava yhteistyössä. Näin pääsen viimeiseen kohtaani luottamukseen. Komissio on aloittanut Schengenin arviointimekanismin vasta vuonna 2015, melko hiljattain. Ymmärrätte varmasti, että luottamusta piti rakentaa myös jäsenvaltioiden kanssa. Aina ei oltu siellä jäsenvaltiossa niin iloisia siitä, että neuvoston sihteeristöstä tästä kirjoitin parlamenttia, mentiin sitten komissioon ja sitten tämä raporttien jakaminen. Periaatteessa olette oikeassa, Kaikkea pitäisi merkitä EU Restricted asiakirjoiksi. Avoimuus, lisäavoimuus olisi tarpeen, luottamusta rakennettava. Mielestäni tässä on nyt onnistuttukin jäsenvaltioiden ja komission välillä. Niin, että me mekanismia käytämme reilulla tapaa, emmekä mustamalla ketään liiallisesti. Toisaalta pitää huolehtia luottamuksesta myös Euroopan parlamentin kanssa jos lisää tietoa jaetaan, ja varmasti niin pitäisikin tehdä, niin tietoja on käytettävä tavalla, josta neuvostokin sanoo, että kyllä komissio tuo oli aivan oikein. Eli komissio on aina vähän tässä puristuksessa neuvoston ja parlamentin välillä. Pyrimme toimimaan riippumattomana, mutta se on meille haasteellinen harjoitus. Ehkä päätän puheenvuoroni tähän. Meidän pitäisi varmasti tukea lisäyhteyksiä komission ja parlamentin välillä näissä kysymyksissä, jotta voidaan selvittää nämä asiat askel askeleelta ja päästä läheisempään yhteistyöhön tällä saralla. Kiitos. Kiitokset molemmille teistä herrat Legeri ja Seaford. Oli erittäin hyödyllistä kuulla teitä, herra Legeri, sen jälkeen, kun uusi virasto nyt aloitti toimintansa ja tämän kuulemistilaisuuden yhteydessä jäsenval- parlamentin jäsenillä oli mahdollisuus käydä nopeaa keskustelua teidän kanssanne. Kiitos teille ja kiitokset myös herra Seafardille. Kiitos jäsenille kysymyksistänne. Hyvät kollegat, siirrymme seuraavaksi osioon kolme, eli tulevat Schengenin liittyvät tietojärjestelmät. Tämä on viimeinen osa kuulemistilaisuutta. Täällä on komission puolelta Rova Belinda Paik ja herra Wojciech Wigrovski, joka on avustava Euroopan tietosuojavaltuutettu. While they are coming, um... He ovat nyt tuossa siirtymässä tänne puheenjohtajakorokkeelle ja mainitsisin tässä, että komissio on tunnustanut siis kakkosen oikeusperustaksi. Tässä on luotu interoperationaalisuutta käsittelevä asiantuntijaryhmä, josta monet, monet olette kuulleetkin. Ja tässä on myös kysymys EUn matkustustieto- ja lupajärjestelmästä. Kaikista näistä avainkysymyksistä puhumaan toivottaisin tervetulleeksi tänne kaksi kutsuvierastamme. Ja voimme aloittaa heti, kun olette valmiita. Aloitamme Rova Belinda Paikista. Hän on sisäasioiden pääosaston johtaja Euroopan komissiosta. Hän käsittelee maahanmuutto, liikkuvuus ja innovaatiokysymyksiä. Teillä on 10 minuutin puheen aika. Olkaa hyvä. Claude, and thanks to everyone. Kiitokset Claude, kiitokset kaikille Kertoisin teille aivan uudesta parlamentille toimitetusta tiedonannosta. Se toimitettiin tänään lounasaikaan komission jäsen Kingin toimesta. Tämän nimenä on ensimmäisen edistyskertomus matkalla kohti todellista ja tehokkaasta turvallisuusunionia. Mainitsen tämän, koska tässä käsitellään monia asioita, jotka liittyvät myös tietojärjestelmään, jolla tuetaan Schengen-järjestelmää. Ja tulen viittaamaan muutamiin seikkoihin, jotka ovat tässä komission tiedonannossa. Haluaisin myös mainita sen, että huomenna tai itse asiassa 14. päivä perjantaina komissio hyväksyy arviointikertomuksen VIS tietojärjestelmästä. Tämä toimitetaan valiokunnalle ja mielelläni tulen keskustelemaan tästä kanssanne. Ja tarkoituksenamme on esittää lainsäädäntöehdotus asetuks, VIS-asetuksen uudelleen tarkastelemiseksi ensi vuonna kunhan saamme arvioinnin ensin valmiiksi. Haluaisin palata Schengenin tietojärjestelmään ja puhua tästä toteuttamastamme arviointijärjestelmästä, mutta haluaisin myös korostaa sitä, kun kollegat tuossa aikaisemmin puhuivat Schengenin arviointijärjestelmästä, siinä keskitytään rajoilla tehtäviin arviointeihin. Schengen, Schengenin arviointijärjestelmän kautta tarkastelemme myös äh, poliisiyhteistyötä, viisumisäännöstöä, tietosuojaa ja niin edelleen. Ja äh, nyt puhun sitten Schengenin tietojärjestelmästä ja äh, viisarvioinnista. Muistuttaisin teille, että Schengenin tietojärjestelmä järjestelmä 2015 datan mukaan siinä on 17 miljoonaa tietoentrejä. Tässä ei ole kysymys pelkästään eri asiakirjasta, vaan puhutaan henkilöistä, jotka ovat ehkä kadoksissa, mahdollisesti vierassa taistelijoista. Loppukäyttäjiä on kaksi miljoonaa siis järjestelmässä ja vierailuja 2015 vuonna oli kolme miljardia, miljoonaa. Tämä on hyvin vahva järjestelmä, mutta suuri viesti tässä on se, että jäsenvaltiot eivät hyödynnä sitä niin hyvin kuin sitä voitaisiin hyödyntää. Jäsenvaltioiden käytön välilläkin on eroavaisuuksia esimerkiksi siinä, miten usein tätä järjestelmää käytetään. Enkä usko, että tätä voidaan selittää kyseisen jäsenvaltion rajavalvonnan erityispiirteillä voimme myöhemmin puhua myös jostakin näistä yleisistä löydöksistä, joista on puhuttekin jo. Nyt meillä on tehty arviointi Schengenin tietojärjestelmästä ja pahoittelen, lupasimme, että tämä saataisiin jo aikaisemmin tänä vuonna, mutta tulette nyt saamaan sen hieman myöhemmin. Se on nyt tuolla järjestelmiimme tulossa. Ja ennen kuin puhun muutamista seikoista, jotka vaatisivat oikeusperustan uudelleen tarkastelua, niin sanon, että jatkamme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa sen varant- var- varmistamiseksi, että SIS-järjestelmä vastaa jäsenvaltioiden tarpe- tarpeita. Sillä voidaan esimerkiksi auttaa jäsenvaltiota pikatarkistuksista tai ajatellen henkilöitä, joita epäillään terroristiyhteyksistä. Me olemme myös aktivoineet väliaikaisen väliaikaiset säännöt, jotka sen jälkeen kun meillä on kannattavuustutkimus, joka teille esitellään, voimme sitten tarkistella, millä tavalla automaattinen sormenjälkien tunnistusjärjestelmä toimii. Tästä on puhuttukin aikaisemmin. Ja EU-lisäviraston työ myöskin. Tämä on hyvin monisyistä. Jäsenvaltiot ovat yksityiskohtaisesti keskustelleet näistä seikoista ja tämä on tuonut lisää hieman monimutkaisuutta tähän. Meillä on tämmöinen kaksivaiheinen lähestymistapa. 6-10 jäsenvaltiota pitäisi osallistua nyt tähän vaiheeseen 2017 vuonna ja 2018 vuonna loput jäsenvaltiot liittyvät mukaan. Kerron tämän, koska me olimme toivoneet alun perin, että tämä koko järjestelmä toimisi jo vuonna 2017. Nyt arviointien valossa ja sen pohjalta, mitä Schengenin äh, arviointivälineistä on opittu, me tarkastelemme sitä, millä tavalla oikeusperustaa täytyy uudistaa. Oikeusperusta on ollut jo jonkin aikaa vakaa, mutta tässä on muutamia seikkoja, jotka vaativat oikeusperustan muuttamista. Jotkut niistä on neuvosto jo tunnistanut. Yksi niistä on se, että paremmin pannaan täytäntöön palautuspäätökset ja maahantulokiellot ja se, että jäsenvaltioiden ja sieltä vaaditaan, että nämä otetaan mukaan siis järjestelmään. Meillä on tämä kannattavuustutkimus tältä vuodelta ja tämä osoittaa, että tämä voidaan tehdä teknisesti ja operationaalisesti se on mahdollista. Haluan myös tarkastella sitä, millä tavalla me voimme mahdollistaa sen, että sisistä löydetään henkilöt pelkästään sormenjälkitietojen pohjalta, kun puhutaan etsitystä henkilöstä, jota ei tunneta. Tässä voitaisiin silloin hyödyntää sormenjälkitietoja, rekisteriä. Haluamme myös eh, parantaa Europoliin pääsyä Schengenin tietojärjestelmään. Europolilla on pääsy eh, Schengenin tietojärjestelmään tiettyjä toimia varten. Se ei hyödynnä sitä kuitenkaan optimaalisesti. Me yritämme tätä optimalisointia nyt edesauttaa, mutta me haluamme antaa Europolille täyden pääsyn sissiin ja myös kun ajatellaan uutta raja- ja rannikkovartiostovirastoa, se voi hyödyntää tätä uusissa tehtävistänsä, tehtävistänsä tietysti yhteislainsäätäjät tästä tulevat vielä keskustelemaan. Haluamme myös varmistaa yhteensopivuuden muiden relevanttien järjestelmien, kuten esimerkiksi Eurodakin kanssa. Korkean tason asiantuntijaryhmässä tulee näistä kysymyksistä jossain määrin keskustelemaan. Huhtikuussa tiedonannossamme EU-tietojärjestelmistä sanoimme, että tarvittaisiin tällainen korkean tason asiantuntijaryhmä, jossa on mukana jäsenvaltioita, mutta myös tarkkailijoita Euroopan parlamentista ja neuvoston sihteeristöstä. Siinä voitaisiin tarkastella, millä tavalla voidaan optimisoida nykyisten järjestelmien toiminta ja miettiä, tarvitaanko uusia järjestelmiä. varmistetaan se, että ne, jotka käyttävät näitä tietoja. Esimerkiksi ulkorajoilla heillä on helppo pääsy kaikkiin tietojärjestelmiin. tietojärjestelmiin. Tiedonannossa puhutaan interoperationaalisuudesta, mutta tämä ei ole ainut tapa toimia tässä. Yksi näistä metodeista, ja monet jäsenvaltiot jo turvautuvat siihen, on se, että on tällainen yhden etsinnän interface tässä kun on rajavalvo, rajatarkastuspisteissä rajavalvoja tarkistaa passin ja siinä katsotaan kansallisia tietokantoja ja Schengen-tietojärjestelmää, mutta tänä päivänä kollegojen kanssa keskustelemme siitä ja jäsenvaltioiden kanssa siitä, millä tavalla me voimme harmonisoida lähestymistapaa tähän single search interfacein me olemme olleet yhteyksissä myös Euroopan tietosuojavaltuutettuun ja terrorismitorjunnan koordinaattoriin. Kesäkuussa esittelimme tästä raportin ja tänä päivänä itse asiassa komissio King ilmoitti, että hän aikoo väliaikaisen raportin julkaista ennen vuoden loppua korkean tason asiantuntijaryhmän työstä. Ja tiedän, että 8.11. komission jäsen tulee tänne teidän valiokuntakokoukseen niin, että hän voi kertoa teille hieman näkemyksistänsä ja puhua asioista, joista hän haluaa jo varhaisessa vaiheessa teille kertoa. Yksi järjestelmä, jota meillä ei ole, jonka kannattavuutta meidän täytyisi tutkia, jo mainittiin Tämä mainittiin huhtikuun tiedonannossa. Tätä kutsutaan ETIAS-nimellä Euroopan matkustustietojen lupajärjestelmä. Siinä me olemme tutkineet tämän järjestelmän kannattavuutta, tarpeellisuutta ja suhteellisuutta. Komissiossa tehdään päätöksiä, josta Juncker kertoikin Euroopan unionin tilapuheessa, samoin Bratislavassa valtioiden hallitusten päämiehet sanoivat, että työtä tämän osalta täytyy nopeuttaa. Odotamme lainsäädäntöehdotusta hmm, ehkä tuossa marraskuussa. Tämä on järjestelmä, joka, jossa ovat mukana kolmansien maiden henkilöt, jotka eivät tarvitse viisumia Viisumivapaudesta nauttivien henkilöiden määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa, koska tällä hetkellä on useita viisumivapaussopimuskeskusteluja käynnissä esimerkiksi Turkin, Ukrainan ja monien muiden kolmansien maiden kanssa. Tässä tulee e, lisätietoja ennen, näistä ihmisistä ennen kuin he tulevat rajatarkastuspisteisiin. Tämä on hyvin samanlainen järjestelmä kuin viisumivapaa matkustus Yhdysvaltoihin hyvin samanlainen järjestelmä. Eli tässä on tällainen alkutarkastus siitä, voidaanko henkilöt päästää Schengen-alueelle. Rajavalvontapisteessä tarkistetaan tiedot niin, että sinä päivänä, kun nämä henkilöt tulevat alueelle, he täyttävät Schengen-säännöstön määräykset. Tämä pätee raja maarajoihin. Meillä on erilaisia tarkistuksia niille henkilöille, jotka tulevat ilmarajojen kautta, esimerkiksi PNR, mutta raja, maarajalla tarkastukset ovat erilaisia. Lopuksi vielä puhuisin nopeasti toisesta keskustelun alla olevasta järjestelmästä, eli tästä rajanylitystietojärjestelmästä EESstä. Kolme toimielintä on tehnyt hyvää yhteistyötä tämän asian osalta ensimmäisen luonnoksen jälkeen. 2014-2015 oli tällainen synnytysvaihe, ja nyt meillä on uusi ehdotus käsissämme, ja tämä on järjestelmä, joka liittyy kolmansien maiden kansalaisten lyhytaikaisiin vierailuihin, ja joiden rajanylitykset rekisteröidään Schengen-alueella. Tiedän, että parlamentti on nopeuttanut työtänsä ja toivon todella, että molemmat toimielimet voivat tämän vuoden loppuun mennessä olla siinä vaiheessa, että tammikuussa pystytään kolmikantaneuvottelut aloittamaan. Tiedän, että tämä on nyt prioriteettikysymys kaikille toimielimille. Tästä täytyy saada varhaisessa vaiheessa jo sopimusaikaiseksi. sopimusaikaiseksi optimistisesti ajateltiin, että tämä saataisiin loppuun ennen vuoden loppua, mutta toivon, että kolmikantaneuvottelut etenevät jouhevasti. Monista asioista on jo keskusteltu ja täällä valiokunnassa viime vuoden järjestetty kuulemistilaisuus oli myös hyödyllinen molemmille osapuolille. Pahoittelen puheenjohtaja, että ylitin puheaikani. Ei se siltä tuntunut, koska teidän puheenvuoronne oli niin informatiivinen ja hyödyllinen. Niille kollegoille, jotka eivät olleet tämän puheenvuoron alussa. Mainitsisin sen, että Belinda sanoi, että komissiojäsen King on antanut edistyskertomuksen tiedonannon tänään. Ja se liittyy turvallisuusunionin osalta saavutettuun edistykseen. Mainitsen tämän vain niille kollegoille, jotka eivät alussa olleet täällä paikalla, jos nyt ette sattuneet siitä vielä kuulemaan. Herra Vivirovski, avustava Euroopan tietosuojavaltuutettu, tervetuloa tänne valiokuntaan ja olkaa hyvä, te olette nyt viimeinen puhuja. Kiitos puheenjohtaja, kiitos, että kutsuitte myös meidät tähän kuulemistilaisuuteen tänään. Nyt keskitytään oikeus- ja sisäasioihin ja erityisesti Schengenin tietojärjestelmään. On aivan ymmärrettävää, että Tällä hetkellä on paljon aloitteita. Euroopan unioni on nyt hyvin vakavien maahanmuutto- ja turvallisuushaasteiden edessä. Komissio yrittää nyt ratkaista näitä poikkeuksellisen hankalia haasteita, joita unionilla on edessään. Samanaikaisesti täytyy täysin kunnioittaa perusoikeuksia, joita myös perusoikeuskirjassa korostetaan. Tämä on ennakkoehto sille, että näihin haasteisiin voidaan vastata, kun eurooppalaista tietohallintojärjestelmää modernisoidaan. Tähän haluaisin tänään pääsessä keskittyä. Perusoikeuskirjassa on pääs, kaksi pääseikkaa, kaksi pääperiaatetta, suhteellisuus ja tarpeellisuus, jotka on otettava huomioon myös lainsäädännössä lainsäätäjän toimesta. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että lainsäätäjän on selitettävä, miten menettelytapa äh, on sellainen, että sitä ei pienemmällä äh, panostuksella voida hoitaa ja miten aiotaan suojella myös tietosuojaa, henkilötietojen suojaa. Tällä hetkellä on havaittavissa jo tiettyjä ongelmia. Eurodac-uudistus on osa turvapaikkajärjestelmä uudistuspakenttia ja siellä ei ole minkäänlaista vaikutusarviota tehty uudesta ehdotuksesta ja siitä, onko se suhteellinen. Kun tietokantaa käytetään yhteen merkitykseen, yhteen tarkoitukseen, ainoastaan, niin se voi olla suhteellinen, mutta jos tarkoitus muuttuu, niin tilanne onkin aivan toinen. Meidän on perehdyttävä siihen, että on tällä hetkellä vielä epäselvää, onko ehdotus siitä, että luotaisiin tällainen eurooppalaisen matkustamisen lupajärjestelmä äh, siinä tilanteessa, että siihenkin tehtäisiin vaikutusarvio. Vaikkakin tulo- ja lähtö järjestelmä on osa toista pakkojettia, mitä komissiossa ei ole vielä hyväksytty, niin Etias jo nyt luottaa siihen, että käytetään olemassa olevia tietoja myös lisätarkoituksiin alkuperäisten tarkoitusten lisäksi. Näyttää siltä, että toimet vain kiihtyvät, nopeus kiihtyy ja ponnisteluja tehdään, ovatko ne niitä oikeita, niin sitä joudumme arvioimaan. Usein näissä toimissa pohditaan myös sitä, annetaanko lainvalvonta tarkoituksissa pääsy olemassa oleviin tietojärjestelmiin vai luodaanko uusia tietojärjestelmiä, niin kuin nyt on ehdotettu tästä tulo- ja lähtöjärjestelmästä? Vai laajennetaanko sitten olemassa olevien viranomaisten toimivaltuuksia esimerkiksi Frontexin osalta? Schengenin tietojärjestelmähän alun perin luotiin toimena sen jälkeen, kun sisärajatarkastukset Schengen-alueella poistettiin. sitten kun siirryttiin toiseen sukupolveen, se, siis kakkoseen, niin valvon, äh, valvonnasta oikeastaan siirryttiin pikemminkin tutkintatoimiin. Ja tätä järjestelmää käytettiin välineenä tähän tarkoitukseen. 2006-2007 keskusteltiin äh, siis kakkosesta. Silloin oma kotimaani oli vastuussa tietojärjestelmien yhteen toiminnasta lainvalvontaviranomaisten työssä. Ja silloin suurella mielenkiinnolla perehdyttiin siihen, mitä Schengenin tietojärjestelmästä oikein löytyykään. Ja saman aikaan pohdittiin sitä, miten voidaan arvioida tällaisen tiedon mahdollisimman hyvää käyttöä tiettyjen kaikkienkin jäsenvaltioiden viranomaisten toimesta. Kun ajattelemme sitä, että luodaan mahdollisuus etsiä sormenjälkiä tietokannasta, niin tässä siirrytään huomattavalla tavalla käyttämään myös lainvalvontavälineistöä. Toki synergiaa voi löytyä sisäisen turvallisuuden ja toisaalta maahanmuuton valvonnan välillä. Haluaisimme muistuttaa, että nämä ovat politiikan kaksi eri osa-aluetta ja pitäisi pitää erillään myös tavoitteet. Pitäisi muistaa, että tässä pyritään aivan erilaisiin päämääriin. Toiseksi on tunnustettava tarve sille, että lainvalvontaviranomaiset voivat käyttää parhaita mahdollisia välineitä. On voitava tunnistaa terroristitekojen tekijät ja muihin vakaviin rikoksiin syyllistyneet. Voi olla, että tietyissä olosuhteissa myös nämä tietokannat voivat olla viranomaisille tärkeänä tiedonlähteenä, mutta jos näihin välineisiin tarjotaan pääsy lainvalvontaviranomaisille, onpa se sitten perusteltu miten tahansa, niin yleensä äh, tämä ei ole merkityksellistä. Täytyy muistaa, että järjestelmät on kehitetty Euroopan maahanmuuttopolitiikan välineeksi eikä lainvalvonta tarkoituksiin. Tietojärjestelmät on siis luotu tiettyjä tarkoituksia, tarkoitusperiä varten ja pääsyä niihin ra- rajoitetaan. Jos tarkoitus muuttuu, niin sitten vaaditaan lisätutkimuksia siitä, mikä tämän muutoksen vaikutus on perusoikeuksiin. Emme ole nähneet komission asiakirjojen tekstiä vielä. Jokainen ehdotus vaatii huolellisen analyysin. Voimme kuitenkin sanoa, että on otettava huomioon kysymys siitä, onko tietosuoja sisällytetty vaikutusarvioon, onko vaihtoehtoisia, kevyempiä toimia, joilla päästäisiin samoihin tavoitteisiin. Onko rekisteröityjen oikeuksia vahvistettu ja onko ehdotus tai ehdotukset sen mukaisia, mitä on päästetty, päätetty sisäisestä turvallisuudesta ja maahanmuutosta muilla aloilla. Unionin tila puheessaan Strasbourgissa syyskuussa komission puheenjohtaja eh, Jean-Claude Juncker korosti sitä, miten tärkeää EUn rajoja on puolustaa. Hän korosti myös sitä, että tiedon, vai, tiedon, tiedon vaihtoa ei saa tehdä niin, että se vaarantaa perusoikeudet. Tietosuoja on yksi tällaisista perusarvoistamme. Tietyissä unionin asiakirjoissa, esimerkiksi muutama vuosi sitten valmistellusta äh, yhteentoimivuus asiakirjassa ISAsta on oikeastaan viisi seikkaa. Tekninen, organisatorinen, semanttinen, äh, juridinen ja poliittinen taso. Poliittista tahtoa on päästä tällaisen yhteen toimivuuteen. Olemme varmoja, että teknisiä ja semanttisia seikkoja varmasti noudatetaan niiden suhteen, jotka tätä yhteen toimivuutta valvovat. Haluamme kuitenkin olla varmoja, että juridinen taso huomioidaan asianmukaisesti ja myös organisatorisesti eh, päästään tavoitteisiin, kun otetaan huomioon lisääntyvä toimijoiden määrä. Loppuun haluan korostaa sitä, että perusoikeuksien suoja, mukaan luettuna yksityisyyden suoja ja tietosuoja, on kirjattu myös perusoikeuskirjaan. Tämä ei kuitenkaan estä EUta toimimasta. Myöskään nämä oikeudet eivät pääty EUn rajoille Kyse on yksilöistä, ovatpa he EUn kansalaisia, kolmansien maiden kansalaisia, maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita, pakolaisia, taikka ihan vain turisteja. Perusoikeuskirjaa on pidettävä suunnannäyttäjänä kaikelle politiikalle EU:ssa ja me pyrimme auttamaan tässä prosessissa kykymme mukaan. Kiitokset teille, herra Vivirovski. Seuraavaksi kuulemme kysymyksiä parlamentin jäseniltä. Edustaja Lopez Aguilar, Depré, Pissa ja Kuelju esittävät kysymykset. Aloitamme herra Lopez Aguilarista. Voisitteko puhua lyhykäisesti? Totta kai. Kiitos puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Ihan ensin pahoittelisin sitä, että en voinut koko iltapäivää olla täällä, mutta kuten monilla muillakin, minulla oli muita sitoumuksia, muita kokouksia, joihin oli osallistuttava, kun toimii parlamentin jäsenenä useissa yhteyksissä. Velinda Paikille kysymys. Tapasimme vähän aikaa sitten. Meillä on monia asioita nyt työn alla viisumikoodisto on jumissa neuvostossa ja aamupäivällä kovasti pahoittelin sitä, että neuvosto ei ymmärrä Euroopan parlamentin roolia yhteislainsäätäjänä. Jos komissio ei ole valmis painostamaan neuvostoa riittävästi, jotta lähestytään parlamenttia, niin mitään lainsäädäntöä ei saada aikaan, ei mitään. Mutta minulla on kysymys tämän kommenttien jälkeen. Schengenin alue, on huonossa jamassa. Tiedämme, että arvostetuin eurooppalaisen kokemuksen asia, vapaa liikkuvuus, ihmisten vapaa liikkuvuus on uhan alla nyt turvallisuus huolten takia, joskus jopa hysteeristen huolten osalta. Kyllä turvallisuus sinänsä on tärkeä kysymys. Uhka turvallisuudelle on samoin aito asia, mutta Schengenin Mun tuohaminen ei saisi olla aina vastaus. Mutta Schengen ei ole entisenlainen. Minun kysymykseni kuuluu, mitä komissio suunnittelee, jotta saataisiin palautettua Schengen sellaiseksi kun sen tunsimme aikaisemmin? Emme ainoastaan me, Euroopan parlamentin jäsenet, mutta kun lähtemme Strasburgia, näytämme passimme pari-kolme kertaa, kun lähestytään parlamentin tiloja ja sama kun palataan, koska päästään takaisin tavalliseen, entiseen. Palataanko vielä entiseen vai ei palata enää koskaan? Tässä kysymykseni. Um, Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Versia. Excusez-moi, monsieur le président. Päätään président. kuuntelin aika lailla kiltisti sitä, mitä iltapäivällä on sanottu. Ensimmäistä kertaa käytän nyt puheenvuoron. Ja helposti sitten tekisi mieli väärinkäyttää puheaikaa, ylittää se. Yritän olla kiltti. Ensimmäistä kertaa kuulemme puhuttavan perusoikeuksista. Kiitos siis siitä. Muutaman kerran aivan lyhykäisesti niistä olemme kuulleet mainittavan. Parlamentissa erityisesti tässä valiokunnassa, on aina kuitenkin korostettu tasapainoa. Nyt kun muistan kaiken sen, minkä olen tänä iltapäivänä kuullut, niin voin yhtyä Lope Akylarin vihaan kievastumiseen. Vaikkakaan en ollut aiemmin kuuntelemassa hänen kommenttejaan, niin olen silti hänen kanssaan aivan äh, samaa mieltä. Niistä on minulle raportoitu. Nyt näyttää siltä, että puheenjohtaja ei minulla kuuntele. Hän ei varmaankaan ymmärrä ranskaa, että hän vahingossa kuulisi. Olen hieman huolissani, kun puheenjohtaja ei kuuntele minua. But I'm also trying to deal with, um... Kuuntelen kyllä teitä, mutta yritän myös hoitaa yhtäaikaisesti monia asioita, jotka täällä kiireisessä live-valiokunnassa tulevat hoidettavaksi, niin tätä minä tässä hoitelen. En minä tässä tekstaile ystävilleni tai muuta sellaista. Minä tässä käsittelen erilaisia asioita, esimerkiksi Unkariin liittyviä. No, mutta kyllä minä osaan tehdä monia asioita yhtäaikaisesti. Joten kyllä voitte jatkaa puheenvuoron nyt. Aivan niin kuin puheenjohtaja juuri selitti, niin saimme uuden tiedonannon. Nyt on kyllä aika vaikea päästä perille näistä ehdotuksista, tiedonannoista, lainsäädäntöehdotuksista, niistä, joita korjataan ja niistä, jotka on nyt sitten tuotu, viety yhtä kautta pois ja tuotu toista kautta sisään. Olen nyt hieman hämilläni. Järjestelmien moninaisuus, uusi matkustustietojärjestelmistä minä en tuntenutkaan. Minulla on nyt hieman sellainen vaikutelma, että tässä on kyse eh, smart borderin uudesta tulemisesta. Eli sitten näin tehtäisiin kutakuinkin kaikki tyytyväisiksi. No sitten yhteen toimivuus järjestelmien välillä. Tämä kyllä huolestuttaa minua entistä enemmän. Tehän selititte siitä, mikä on suhteellisuus, mikä on tarpeellisuus suhteessa niihin tarpeisiin, tavoitteisiin, jotka kuitenkin kehittyvät ajan mittaan, kun tämä turvallisuus lisääntyy. Enpä tiedä, lisättyykö tehokkuus tätä kautta. No sitten on huoli, joka liittyy Eurodakkiin. Näyttää siltä, että alun perin Eurodac oli järjestelmä, joka luotiin turvapaikanhakijoiden takia – ja nyt Eurodakin avulla sitten jahdataan näitä huonoja maahanmuuttajia, ja tämä kyllä huolestuttaa minua suuresti. meidän kaikkien tulisi olla tietoisia ja minä toistan, että on entistä vaikeampaa ymmärtää, missä tässä oikein mennään. Ja tämä nopeus on aika lailla huimaa. Hyvin mielelläni kuuntelisin kyllä äh, pääosasto Homin edustaja. Hän on kyllä puhelimessa, ei taida kuulla minua. Hänelle halusin kysymykseni esittää. Minä olen varjoesittelijä tässä tulo- ja lähtöjärjestelmäaiheessa. Ja hieman pohdin kyllä tätä aikataulutusta, josta kuulimme. Tammikuu täällä mainittiin ja viimeisin varjoesittelijä äh, varjoesittelijän kokous oli sellainen, että kyllä olemme aika lailla hämillämme tavoitteiden suhteen. Nopeasti halutaan uusi asiakirja hyväksyä, mutta tällainen lainsäädäntömalli, tapa ei ole hyvä, eikä se ole unionin arvojen arvoinen. Kyse on perusoikeuksista, jotka ovat tärkeitä lähestulkoon kaikille jäsenille, ainakin suurelle enemmille, enemmistölle tämän valikunnan jäsenistä. Thank you, christine Kiitoksia, christine Kyllä, Rova Paik huolellisesti kirjasi kyllä kaiken, mitä sanoitte, ja hänen puhelimensa oli pois päältä. Minun puhelimeni oli päällä ja minä hoidin taas live-valiokunnan moninaisia asioita, sähköposteja ja sitä, mitä huomenna tapahtuu. Koska näin ei toimi, niin live-valiokunta romahtaa. Niin, jos tämä nyt liittyy Unkariin, niin sitten Minäkin olen tässä mukana. Ihan vilpittömästi sanottuna, kyllä minä osaan tehdä useampia asioita yhtä aikaa. Mutta henkilökunta nyt hoitaa näitä sähköposteja. Herra Depré, olkaa hyvä. Uh, merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset kahdelle kutsuvieraalleemme teidän esityksenne olivat jo välttämättäkin äh, päällekkäisiä. Ei voi olla mitään sellaista mekanismia, jossa ei kunnioitettaisi perusoikeuksia. Perusoikeuksia täytyy kunnioittaa kaikissa mekanismeissa. Haluaisin ensinnäkin antaa tukeni kollegallemme Lopes Aguilarille. Ja tässä täytyy todella saada viesti perille komissiolle. Komission täytyy ryhtyä aloitteisiin, jotta jotta tässä viisumisäännöstöaloite blokkaus saadaan purottua. Tämä on välttämätöntä. Komission todella täytyy nyt ottaa innovatiivisuus ja poliittinen rohkeus ja luovuus käyttöönsä. Kuuntelin hyvin huolellisesti, Rova Paik, teidän esitystänne eritoten, kun puhuitte Schengenin tietojärjestelmän kehityksistä – ja lainsäädäntömuutoksista, joita ehdotitte. No, minulla on useampia kysymyksiä tähän liittyen. Ensinnäkin eh, tuen sitä, että Europolilla on täysin pääsy, SIS-järjestelmään. Tämä on yksi tavoitteista ja minä täysin tuen sitä. Kaksi kysymystä. Yksi ongelmista tällä hetkellä on se, että jäsenvaltio, kaikki jäsenvaltiot eivät toimita ö, samalla säännönmukaisuudella tietoja, siis siinä eritoten kun torjutaan terrorismia. Onko teillä mielessäni jonkinlainen oikeudellinen väline kannustaa enemmässä määrin jäsenvaltioita järjestelmällisesti toimittamaan tiedot sisin eritoten silloin, kun puhutaan terroristiiskujen tekijöistä tai potentiaalisista tekijöistä. Minun mielestäni tämä on täysin objektiivinen prioriteetti, kun mietitään, mitä on jo tapahtunut usean otteeseen ja kun alueellemme tulee paljon vierastaistelijoita. Toinen kysymys Äh, kun mietitään nyt Shalom äh, pa- paluuta Pariisista äh, Belgiaan, parisilaiset poliisit, nämä no, ranskalaiset poliisit pysäyttivät hänet rajalla kello 9.44 Siren toimiston operaattori otti yhteyttä Belgian toimistoon lisätietoja varten. Ja Belgian virasto ei vastannut kyselyn. Tässähän on kysymys enemmän tiedustelutiedoista. Sanottiin, että Salat Islam on radikalisoitunut henkilö ja mahdollinen iskujen tekijä. Eikö tässä voitaisi koko tätä toimistojärjestelmää tällaisella keskitetyllä Europol-järjestelmällä korvata niin, että voitaisiin reagoida kaikkeen tietoon, johon Siren toimistolla on nyt pääsy, niin että poliisi tietää, että siis järjestelmä voi konsultoida nimenomaan terroristi-isku kysymyksessä. Tämähän ei ollut, ollut ainokainen tapaus, jossa on ollut tällaisia ongelmia, joihin nyt viittasin, jolla on käytännössä ollut merkittäviä vaikutuksia poliisitoiminnan onnistumiseen. Sekä josta eilen puhuin toisessa kokouksessa, eli rajanylitystietojärjestelmä. Kaikilta rajat ylittäviltä otetaan kasvotunnistetiedot ja neljä sormenjälkeä. Onko tässä ajateltu linkkiä rajanylitystietojärjestelmän ja Eurodac-järjestelmän välillä. Komission ehdotuksessa Eurodacista jäsenvaltioilla on velvoite ottaa alueellaan olevilta kaikilta laittomilta henkilöiltä kasvotunniste ja sormenjälkitiedot, jos olisi tällainen välttämätön yhteys rajanylitystietojärjestelmän Eurodakin välillä, ei tarvittaisi tällaista päällekkäistä työtä. Tehän puhuitte tietysti yksilösuojasta ja täytyy kunnioittaa yksityisyyden suojaa ja perusoikeuksia, mutta tätä yhteentoimivuutta ei sitten ilmeisesti ole ajateltu rajanylitystietojärjestelmän Eurodakin välillä. Ja minun mielestäni tämä vaikuttaa kyllä virheeltä koska kun tiedot on jo jonnekin muualle tallennettu, niitä voitaisiin hyödyntää jossain muualla ilman, että täytyy uudelleen aloittaa tämä Eurodac-asetuksen mukaisesti. Ähm. Kiitos, Shehar. Rouva Sipel on vielä pyytänyt lyhyttä, puheenvuorosta, pyhe, lyhyttä puheenvuoroa. Lyhykäisesti. Sorry. Sorry. I just wanted to... Anteeksi. Hmm, halusin vähän puhua ennen teitä pahoittelut. Anteeksi nyt. Joudun pahoittelemaan sitä, etten voinut seurata puhujien alustuksia, mutta haluaisin keskittyä kahteen seikkaan. Ensinnäkin ihan totta, joskus on sellainen käsitys, että jotkut toimijat uskovat, että jos vain kerätään kaikki mahdollinen jokaiselta, niin lopulta kaikki vaaralliset ihmiset löytyvät. Tämä ei todellakaan pidä paikkaansa, koska taakka on silloin liikaa. Meillä menee kaikki aika tämän tiedon tutkimiseen ja silloin meiltä menee sivusuun se tieto, joka olisi todella kiinnostavaa. Tämä on ensimmäinen tehtävä. Pitää pohtia, tarvitaanko kaikki tiedot, kaikki kaikista. Ja sitten kun jo eri tietokantoja on olemassa, niin miten tämä koko asia järjestetään? Tässä mielessä haluaisin painottaa asiaa, jonka toivon tulee esiin vieraspuhujien puheenvuoroissa. toimivuus voidaan järjestää monella eri tapaa. Kyse on kai, pistetäänkö kaikki samaan pussiin ja sieltä jokainen voi katsoa kaikkia tietoja, vaikka ei tiedetä, pystyvätkö käsittelemään tätä tietoa, vai järjestetäänkö asiat vähän älykkäämmin. Minusta tämä on keskustelun aihe tällä hetkellä yhteen toimivuuden korkean tason työryhmässä. Mutta olisin esittänyt tietosuojapalvelukollegan kantaa. Miten pitkälti osallistutte tähän keskustelun tiedon keräämisestä ja siitä, miten yhteentoimivuusasiat eri tietopankkien kesken luodaan? Ja lopuksi on muistettava tuomioistuimen oikeuskäytäntö, jopa tiedon joukko kerääminen on sääntöjemme vastaista, siksi pitää olla varovainen. Kiitoksia, todella kannatti tuoda nämä asiat esille. Ja Carlos vielä tiivistelmää varten. Mm. Niin, kiitos. Kiitokset, suositukset ja pari kysymystä vielä. Kiitokset puhujille siitä, että niin selkeästi esititte, miksi siis on niin tärkeä järjestelmä, miksi on kunnioitettavaa tietosuojamääräykseen ja yksityiseen suojaa. Pari suositusta. Belinda Paik sanoi, että komissio ennen vuoden loppua esittelee muutokset sissin oikeusperustaan. Ehdottaisin kahta suositusta. Ensinnäkin uusi tarkastus pitäisi tehdä niin, että otetaan huomioon terrorismin luomat uudet turvallisuushaasteet. Samalla pitäisi pohtia sitä, eikö pitäisi ilmoittaa, kun on kielletty maahan tulo tai maassa oleskelu. Erilaiset säännöt siis sille, miten tällainen ilmoitus sinne laitetaan. Pari kysymystä. Onko teillä tietoa siis järjestelmän käytöstä terroristiskujen jälkeen Pariisin ja Brysselin iskujen jälkeen? Ja toiseksi, Edustaja Sippel, anteeksi, Isaksoni on kovin heikkoa, mutta hän toivoikin, että voisimme kunnolla käyttää järjestelmiä, jotka ovat nyt käytössä. Eli voisitteko sanoa, mikä on tilanne tietojärjestelmien korkean tason työryhmän ja yhteen toimivuuden osalta? Kiitos. Kiitokset Carlos ja kiitos näistä suosituksista. Äh, ihan vain tiedoksi niille, jotka eivät ole kuulemistilaisuuden alussa täällä, me loimme Libevaliokunnan koordinaattoreiden osalta Schengen-työryhmän, jota Carlos Coelho johtaa. Ja tämän vuoksi jokaisen paneelin jälkeen Carlos on saanut puheenvuoron ja hän vie viestiä eteenpäin myös koordinaattoreille. Haluaisin ensin näitä puheenvuoron Belindalle. Meillä on vain semmoinen viisi tai kuusi minuuttia aikaa. Pahoittelen tätä kysymyksiä tuli paljon, mutta ehkä parhainen. Kiitokset herra Aguilarille. Minä ymmärrän hyvin hänen näkemyksensä viisumisäännöstöstä. Olin varmasti, että, varma siitä, että kolm, viimeisimmässä kolmikantaneuvottelussa komissio ymmärtää parlamentin näkemykset viisumisäännöstön ongelmista ja toivottavasti parlamentti ymmärtää selvitykset oikeudellisista ongelmista, joita tähän liittyy. Nämä on tehty hyvässä hengessä, mutta täytyy ymmärtää se, että kun tämä paketti luotiin, niin Tämä oli tässä takana, ei mene tämän pitemmälle tämän asian osalta, mutta motivaatio parlamentin vaatimukselle humanitaariseksi viisumiksi. Me ymmärrämme, miksi parlamentti tätä pyysi, mutta tätä ei pidetä Schengen-viisumina sinällään. Kun palataan Schengenin osa ensimmäisen paneelin keskusteluun, niin komissio on edelleen sitoutunut siihen, että palataan täysin operationaaliseen Schengenin 25.10 tarkastelemme uudelleen nykyisiä luupia väliaikaisista rajatarkastusten käyttöönotosta. No, olen hyvin pahoillani, kun kuulin, että tämä on ensimmäinen kerta, kun perusoikeuksista puhutaan. Tämä ei varmasti ole ensimmäinen kerta, kun ne meistä, jotka puhuvat Schengenistä ja tietojärjestelmistä, puhuvat myös va- perusoikeuksista. Myös tässä viimeisimmässä rajanylitystietojärjestelmän ehdotuksessa meillä on merkittävä osio tietosuojista, perusoikeuksista, kun tehtiin tätä vaikutusarviointia. Ja varmasti pidetään myös mielessä aina tämän järjestelmän tarpeellisuus ja suhteellisuus. Tässä kollega sanoi, etia, puhui Etiaksen vaikutuksen arvioinnista. Pianhan se on tulossa. Se menee tässä järjestelmän läpi juurilleen. Minä, juuri minä tiedän, että vaikutusarviointi on tärkeä, ymmärrän sen arvon, mutta toivottavasti voitte pitää sitä sellaisena, että tässä on peruslähestymistapoja tietosuojakysymyksiin ja me emme tule mitenkään järjestettävästi muuttamaan yhtäkkiä tietosuoja- ja perusoikeuskysymyksiä rajanylitystietojärjestelmän ehdotusta kehiteltiin. Siihen tuli paljon erilaisia näkemyksiä. Pääsihteeri pyysi etias valvojaa paikalle korkean tason työryhmän. Ja on tärkeää osoittaa se, että kun tällaisia järjestelmiä luodaan, niin perusoikeudet ja yksilösuoja kaikkien osalta, niin EU-kansalaisten kuin kolmansien maiden kansalaisten tietosuoja ja perusoikeudet ovat yhtä lailla tärkeitä. Herra Depré, Europolilla on pääsy Schengenin tietojärjestelmään. Joskus vaikuttaisi siltä, että heillä ei sitä ole, mutta he eivät vain hyödynnä sitä asianmukaisesti. Me olemme tiedonannossamme ilmaiset pettymyksemme siihen, että Europol ei hyödynnä ö, sissiä hyvin, eikä varsinkaan viisumitietojärjestelmää. Jokaisella lainvalvontaviranomaisella on pääsy ö, tietojärjestelmään ja on tärkeää, että tämä pääsy myös otetaan vakavasti ja tässä on myös seurantaa. Jos on pääsy näihin järjestelmiin, mutta sitä ei kuitenkaan hyödynnetä, niin sen oikein, se ei oikein helpota, kun argumentoimme sitä, että pitäisi päästä myös muihin tietojärjestelmiin. Sitten tämä Belgia-tapaus. Susanna varmasti tietää tästä paljon enemmän, mutta ei mene tähän sen syvemmälle. Mutta kysymys on nyt siitä, miten nopeasti vastaus tulee poliisiviranomaiselta, kun hän pyytää tietoja ja sitten saa vastauksen. Susanna ei näytä yhtään tyytyväiseltä, mutta ensinnäkin on hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot suuntaavat riittävästi resursseja, henkilöstöresursseja, taloudellisia resursseja tähän toimintaan, kun löydetään vastaavuus, tietovastaavuus sisistä, niin tiedämme, että jäsenvaltiot odottavat enemmän virastolta, mutta eivät kuitenkaan resurssejen määrää kasvata. Tässä on muitakin asioita, jotka liittyvät tähän, enkä niihin nyt mene. Kahdenvälisesti voimme niistä sitten keskustella. Sitten yhteen toimivuuskysymys äh, SIS-järjestelmän ja rajanylitystietojärjestelmän välillä. Tiedän, että tämä nousi esille eilen äh, budjettivaliokunnassa. Minä voin kahdenvälisesti toimittaa tästä selityksen. Tässä nyt ei ole niin paljon teknisiä kysymyksiä, mutta kun puhumme yhteen toimivuudesta, ja toivottavasti tämän hyvin tiedonannossa selitin. Meillä ei ole vain yhtä jär, valtaisaa järjestelmää, jossa eri järjestelmät, pienemmät keskustelevat keskenään, vaan tiedonannossa puhumme erilaisista osioista, mutta ehdottoman tähdellistä on se, että henkilö, jolla on pääsy tiettyyn tietojärjestelmään tai tiettyihin tietoihin, voi yhden ainoan tietohaun kautta nähdä onko jossakin tietojärjestelmässä vastaavuutta. Joten voimme arvioida sisin ja rajanylitystietojärjestelmän yhteen toimivuutta. Tämä liittyy myös kansallisiin toimivaltuuksiin. Herra Kuelju. Tiedot sisistä terroristi-iskujen estämisessä en tiedä, mitä tietoja tiimilläni tästä on, mutta korkean tason työryhmän asiantila nyt komission jäsen Kingin tiedonannossa tältä päivältä on tästä asiasta jotain. Tiedän, että komissiosta täällä käy valtaisasti edustajia, mutta komission jäsen Kingin tarkoituksena oli varmistaa se, että saatte täysin täydet tiedot hyvin tiivistettyinä useista eri kehityskuluista. Tämä auttaa teitä ja selkeästi selittää sen, mitä nyt tässä tapahtuu. Komission sen King on lähtenyt siihen aloitteeseen, että meidän pitäisi ennen vuoden loppua saada väliaikainen raportti korkean tason työryhmän asioiden tiloista Kenties tässä tällä single search interfacein osalta saadaan jo ensimmäisiä tuloksia. Tässä on avautunut tällainen mahdollisuuksien ikkuna. Tällä hetkellä työtä tehdään paljon työryhmissä yhden haun palvelimen osalta. Ja ennen kuin ryhdymme puhumaan uusista toimista, uusista järjestelmistä, meidän täytyy kuitenkin tietää, millä tavalla jäsenvaltiot käyttävät olemassa olevia järjestelmiä. Ja tämä, tässä kun otetaan huomioon viisumi, vis, tietojärjestelmä ja siis tietojärjestelmä, niin jäsenvaltiot eivät toteuta niitä tehtäviä, joita lainsäätäjä niiltä vaatii silloin kun on selkeä rikkomustapaus, niin ryhymme toimiin. Mutta on todella harmillista, että jäsenvaltiot eivät täysin toteuta velvollisuuksiaan ja käytä näitä järjestelmiä, joita Schengen-alueella on käytettävissä. Luulen, että en nyt nyt yhtään kysymystä. Kyllä vaan komissio varmasti vastasi suurimman osan kysymyksestä. Aikamme alkaa olla lopussa. Kenties joku lopulause vielä teiltä molemmilta Most of the question. Kaksi minuuttia. Suurin osa kysymyksistä olikin komissiolle joka tapauksessa. Me täysin ymmärrämme tarpeen uusille välineille, joita valmistellaan, mutta tietosuojavaltuutetun tehtävänä on esittää tarpeelliset kysymykset. Voi olla, että jotkut näistä kysymyksistä toistellaan kerta toisensa jälkeen kaikkien järjestelmien suhteen, mutta näin se vain on. Kun puhutaan toimivuudesta, niin emme puhu kaikkien tietokantojen keskittämisestä. Puhutaan totta kai yhteen kytkennöistä, mutta yhteistoimivuuden pääominaisuus on se, että järjestelmät ymmärtävät toinen toisiaan tietyllä tavalla. Henkilö, joka käyttää järjestelmää A, voi ymmärtää tiedot, jotka saadaan sitten ulos järjestelmästä B. Tietojen on oltava semanttisesti ymmärrettävissä ja myös oikeudellisesti valmistelluissa muodossa. Meidän tehtävämme on valvoa sitä, kene, kuka antaa avaimet järjestelmään ja mitä avaimet sitten avaavat. Ja sitten korkean tason työryhmä yhteen toimivuudesta. Kyllä, tällaista yhteistyötä tehdään ja meidätkin on kutsuttu ryhmän työhön. Alusta saakka välttämättä näin ei ollut, mutta olemme tyytyväisiä siitä, miten tilanne on kehittynyt tähän päivään mennessä. Yritämme pitää yhteyttä myös komissioon tästä aiheesta. Kiitoksia ja kiitos läsnäolostanne. Ja kiitos puheenvuorostanne. Hyvät kollegat, ensi maanantaina 17. lokakuuta herra Röte tekee sisäasioista tulee kertomaan tietojärjestelmistä ja yhteensopivuuskysymyksistä ja niiden tuloksista korkean tason työryhmän työstä. Ja herra Koelio vielä lopuksi hieman tiivistelee näitä asioita. Carlos, ole hyvä. Anna meille pieni tiivistelmä vielä päivästä. Thank you. Kiitos oikein paljon, Claude. Kiitos tästä kuulemistilaisuudesta. Kiitos siitä, että tämä päätettiin järjestää. Kiitos puhujille. Kiitos myös siitä, että saan omalla äidinkielelläni portugaliksi esittää loppupuheenvuoron. Haluaisin aloittaa muistuttamalla komission varapuheenjohtajan Frans Timmermansin sanoista. Hän sanoi, että Schengen ei ole ongelma, vaan Schengen on ratkaisu. Minä menisin vielä pitemmälle. Schengen on Euroopan unionin, enemmän Euroopan unionin ytimessä kuin yhteisvaluuttakaan. Kun Euroopan unionin kansalainen kulkee rajan yli tai sisärajan yli, hän ei tunne itseänsä ulkomaalaiseksi, vaan kansalaiseksi, jonka monet oikeudet tunnustetaan. Tämä osoitettiin myös sillä, että vapaa liikkuvuus ei johda turvattomuuden tunteen lisääntymiseen. Tässä päinvastoin on pystytty vähentämään tiettyjä riko, rikoksia, eritoten huumerikoksia. Ja tässä eri käytäntöön otettujen mekanismien avulla on pystytty parantamaan luottamusta ja parantamaan poliisiviranomaisten ja jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten välistä yhteistyötä. Kaikista tärkeintä on se, että Schengen ei pelkästään ole riippuvainen paremmasta luottamuksesta, vaan se myös luottaa, luo parempaa luottavuutta. Schengen tuo myös taloudellisia etuja. Jos sisärajatarkastukset otettaisiin uudelleen käyttöön, niin tässä tulisi yli 20 miljardin lisäkustannukset. Komission jäsen Avramotopoluksen tavoitteena on palata rajattoman Schengeniin mahdollisimman pian. Me tiedämme, että sisärajaa äh, rajatarkastusten uudelleenkäyttöönotto kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltuuksiin, mutta tässä voidaan käyttää kahta eri tavoitetta. Jäsenvaltiot äh, yhtäältä tekevät sen paremmin hallittakseen lisääntyneitä ihmisvirtoja, ja toiset jäsenvaltiot käyttivät sitä taas kansallisen retoriikan äh, kiihdyttämiseksi. Tässä täytyy ottaa huomioon suhteellisuus, kun rajatarkastuksia palautetaan. Mitä johtopäätöksiä nyt voidaan tehdä? Ensinnäkin meidän ei tarvitse muuttaa Schengen, tod, Schengenin todellisia perusteita, mutta meidän täytyy vain varmistaa parempi täytäntöönpano. Komissio on par, ö, sopimusten valvoja, vartija ja Euroopan parlamentti taas harjoittaa demokraattista valvontaa. Jos tämä kaikki voidaan saavuttaa, niin se on hyvä asia. Tässä täytyy tiedonvaihtoa myös parantaa. Aivan kuten Rova Paik sanoi, meillä on Schengenin tietojärjestelmä, joka on loistava väline, ja sitä voitaisiin hyödyntää paremmin. Ja odotamme innolla nyt komission oikeusperusta muutosehdot tusta tämän vuoden loppuun mennessä. Meidän täytyy myös miettiä Schengenin arviointijärjestelmää ja miettiä, mikä on sen suhde haavoittuvuusarviointiin, jota Euroopan uusi raja- ja rannikkovartiostovirasto toteuttaa. Lopuksi puheenjohtaja sanoisin, että tässä on kaksi avainsanaa, jotka tulivat iltapäivän aikana selväksi. Me tarvitsemme enemmän solidaarisuutta jäsenvaltioiden välillä ja tarvitsemme enemmän keskinäistä luottamusta. Tämä on välttämätöntä, jotta saamme vahvemman Schengenin. Kiitos. Thank you very much, Carlos. Kiitokset, Carlos. Tänä iltapäivällä olemme kuulleet asioita, jotka tulevat olemaan tärkeitä ja hyödyllisiä parlamentin tulevaisuuden työn kannalta. Kiitokset kaikille. Kiitokset äh, tämän päivän puhujien äh, esitysten laadusta. Lämpimät kiitokset teille ja kiitokset kollegoille. Kokouksemme on nyt päättynyt. Tapaamme huomenna kello yhdeksän. Kiitos.